unionin perusoikeuskirjan artikloja, erityisesti artikloja 7 ja 8 juuri tietosuoja alalla. Ja sitten eh, meillä oli vielä tällainen kompromissiratkaisu, joka liittyy täytäntöön panosäädöksiin. Neuvosto halusi artiklan 6.4. Eh, Täytäntöönpanosäädöksen Euroopan parlamentti oli vaatinut toisenlaista lähestymistapaa ja sitten sitten neuvostokomissio ja parlamentti viimeisessä kolmikantaneuvottelussa sopivat tällaisesta jaetusta kompromissista. Mitä tulee teknisiin vaatimuksiin sekä järjestelmän käyttöönoton testaamiseen, niin on toimittava asetuksen määräysten mukaisesti eh, henkilötietojen suhteen ja minkäänlainen eh, tiedonsiirto ICOL-järjestelmän ja muiden palvelujen välillä ei ole sallittua. Eh, tässä meillä on sitten täytäntöönpanosäädökset tätä varten. Haluaisin lämpimästi kiittää tässä vaiheessa vielä Libe-varjoesittelijöitä ja kaikkia niitä, jotka ovat mukana kolmikantaneuvotteluissa istuneet. Erityisesti kiitän myös sihteeristöä, joka on ollut kovasti avulias ja suureksi hyödyksi. Kiitos. kiitoksia Aksel. Seuraava asiakokonaisuus koskee Europolia. Kolmikantaneuvottelut olivat 8.12. ja Augustin Diaz de Mera ei päässyt paikalle, joten hän pyysi minua päivittämään valiokuntaa tilanteessa. Tässä Trilagossa käsiteltiin seuraavia aiheita. Toimitusjohtajan nimittämismenettelyt ja parlamentaarisen valvonnan säädökset. Molemmat ovat asian ytimessä. Kysymys on siitä, miten Euroopan parlamentti kansallisten parlamenttien kanssa voisi valvoa tätä virastoa. Kysymys on demokraattisesta vastuuvelvollisuudesta, mikä tekee sen parlamentille äärimmäisen tärkeäksi. Muissa aiheissa oli paljon keskusteluja kolme toimielimen kesken ilman selkeää, kompromissia horisontissa. Esittelijä ja varjoesittelijät pitävät selkeänä, että uusi Europol-asetus saisi tarjota voimakkaat selkeät säännöt liittyen Euroopan parlamenttiin valvontaoikeuden suhteen. Seuraava kolmikantaneuvottelu on helmikuussa aikataulun mukaan ja tulee keskittymään tiettyihin tietosuojamääräyksiin Europol-asetuksessa. Tämä oli tiedonanto, tilanteen esittely tietyistä asiakokonaisuuksista ja nyt äänestetään. We, need the voting card. Tarvitaan äänestyskortit. Kollegat, toivottavasti teillä ne on. Omanikin täytyy laittaa laitteeseen tilanne välimerelle ja maahanmuuttoa koskevan kokonaisvaltaisen näkemyksen tarve EU-ssa. Äänestys. Tämä seuraa suullista kysymystä, josta äänestettiin 5.11. Libessä. Keskustelu komission ja neuvoston kanssa oli täysistunnassa 25. marraskuuta. Kiitän ryhmiä he ovat tehneet erinomaista työtä tekstin parissa. He ovat yhdessä ponnistelleet sovun löytämiseksi. Äänestetäänpä. Tämä on vain yksi yksittäinen äänestys. Äänestetään elektronisesti. Äänestys alkaa. Okay, I close the vote. Äänestys päättyy. 37 puolesta, 4 vastaan, 6 tyhjää. Onnittelut kaikille, jotka työskentelivät kovasti tämän parissa. Kiitos kollegat. Seuraavaksi esityslistalla EUn lainvalvontaviranomaisen koulutuksesta vastaava virasta ja pyydän kollega Albrehtia koska joudun poistumaan tämän kohdan jälkeen, jossa olen esittelylle. Kiitos yhteistyöstä. Dear colleagues, Parhaat kollegat, nyt äh, aloitamme siis kohdan seitsemän käsittelyn. Kyseessä on äh, SEPOL, Euroopan unionin laivonvalvontakoulutusvirasto. Esittelijä on Kinga Kal, ja me keskustelemme nyt äh, hänen mietintöluonnoksestaan sekä tietenkin myös mm, määrä ajasta tarkistusten jättämiseksi. Tarkoitus on asettaa tämä määräaika tammikuun kahdeksannelle päivälle, joten äh, tarkistuksista keskusteltaisiin viides päivä helmikuuta. Ja nyt esittelijä Kinga saa puheenvuoron. Ole hyvä. Tästähän on keskusteltu valiokunnassa moneen kertaan. Eli Sepol on virasto, joka on vastuussa lainvalvonta koulutuksesta. Se ei ole perinteinen koulutusinstituutti, sen kursseja on ympäri EUta ja kansalliset poliisi, koulutusyksiköt vastaavat koulutuksesta. Tätä koulutusta tarvitaan, koska monet lainvalvontaviranomaiset eivät vielä tunne eurooppalaista, eurooppalaisia ja kansainvälisiä lainvalvontavälineitä. Ja koulutuksella voi olla suuri rooli, jotta voidaan yhdistää politiikkaa, poliisitoimintaa ja käytäntöä. Lisäarvo, joka Sepolilla on, pitää maksimoida. Meidän pitää olla kustannustehokasta työnjakoa virastojen välillä. Meidän täytyy katsoa, millaista strategista koulutusta Euroopan tasolla tarvitaan. Tämänhetkinen asetus modernisoi tätä oikeuspohjaa ja nyt se noudattaa muutoksia, joita Lissabonin sopimus toi mukanaan ja Sepol sai täytäntöpanotehtäviä uuden koulutusjärjestelmän osalta. Ja parlamentti monen kertaan on pyytänyt, että tämä uudistaminen toteutetaan. Eli pidän tätä lainsäädäntöpuitteistoa tervetulleena. Tällä tavalla Sepol voisi tehokkaasti toteuttaa koulutussuunnitelmaa ja näin palvella laajemmin lainsäädäntöä yhteisöä Euroopassa. Sepolin rakenteen pitäisi pysyä samana. Euroopan parlamentti on ottanut voimakkaasti kantaa siihen, että Sepol pysyy riippumattomana virastona EU:ssa. Ja me annoimme vahvaa tukea Sepolille, jotta se olisi selkeä osa eurooppalaista lain valvontakulttuuria. On siis tärkeää, että CEPOL keskittyy eurooppalaiseen lisäarvoon, että sen vähäisiä resursseja kohdennetaan muutamaan tavoitteeseen, joilla on rajat ylittävä eurooppalainen ulottuvuus, ja sepolin koordinointia ja tukiroolia pitää vahvistaa. Olen esittänyt tarkistuksia ja olen kiitollinen sihteeristölle siitä, että olen saanut apua tässä työssä. Jotta voidaan varmistaa, että CEPOL toimii tehokkaasti, meidän pitää keskittää sen resurssit muutamaan ala-alueeseen, jossa on selkeä eurooppalaista lisäarvoa, eikä missään nimessä pidä tehdä päällekkäistä työtä jäsenvaltioiden kanssa. Myöskin pitää olla tehokkaampaa koordinointia virastojen välillä, jotta vähäisiä varoja voidaan käyttää tehokkaasti. Pitää käyttää hyväksi synergiaa ja päästä eroon päällekkäisestä työstä silloin, kun sellaista esiintyy. Sepol on ainoa erikoistunut virasto, joka keskittyy ainoastaan lainvalvontakoulutukseen, ja sen pitäisi auttaa Euroopan toimielimiä, kun mietitään, millaisia painopistealueita koulutuksessa on, ja näihin tehtäviin, erityisesti uusiin tehtäviin, pitää varata riittävästi rahoitusta. Ehdotettu budjetti ei vastaa tätä kunnianhimoa. Tehtäviä on enemmän. Eli tätä pitää muuttaa. Ja Sepolilla on arvoa Euroopan tasolla, koska se koordinoi ja järjestää koulutusta ja meidän pitää korostaa toimintojen täytäntöönpanoa ja myöskin pitää selventää Sepolin tehtävät ja olen tehnyt näistäkin asioista tarkistuksia. On tärkeää vahvistaa viraston vastuullisuutta ja tehokkuutta ja meidän täytyy selventää nyt tilanne. Eli Sepolin pitää täytäntöön panna koulutustoimia eikä pelkästään antaa tukea. Ja olen myöskin laatinut tarkistuksia, joilla voidaan varmistaa sen vaikutus ja tehokkuus. Sepolin vähäisiä resursseja pitää kohdentaa muutamaan aiheeseen, joilla on selkeää eurooppalaista lisäarvoa. Nämä siis olivat tarkistuksia. Ja sitten odottelen yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa ja keskusteluita heidän kanssaan. Kiitos. Thank you very much, miss. Kiitos oikein paljon, Rova Gal. Tähän mennessä olen saanut yhden puheenvuoropyynnön Rova Wikströmiltä, joka saakin nyt puheenvuoron, mutta muistutan muitakin sitä, että puheenvuoroja tässä nyt olisi tarjolla. Olkaa hyvä. Thank the for... Kiitän esittelijä työstään. Olen samaa mieltä, että tässä täytyy viitata enemmän eurooppalaisiin arvoihin ja eurooppalaisen näkemykseen. Tästä olemme samaa mieltä täysin. Ja perusoikeudet pitäisi olla mukana kaikessa Sepolin toiminnassa tämän kristallin kirkasta. Siksi arvostan esittelijän tarkistusta seitsemän. On tärkeää, että tämä näkemys saadaan perille Sepolissakin. Olemme kuulleet virastolta erilaisia näkemyksiä. Arvostan kovasti, että tämä on väännetty rautalangasta esittelijän puolesta. Sepolin pitäisi keskittyä yhteistyöhön jäsenvaltioiden kanssa, eikä koulutuksen pitäisi olla päällekkäistä kansallisen koulutuksen kanssa. Ja olen täysin esittelijän kanssa, että tärkeää on, että kun virastolla annetaan uusia tehtäviä, täytyy pitää huolta, että rahoitus seuraa mukana. Täytyy myös käyttää rahoitusta mahdollisimman tehokkaasti. Ja minä puolan vielä sitä, että Sepol yhdistettäisiin Europolin, tai ainakin, että ne sijoitettaisiin samaan kaupunkiin, mikä helpottaisi yhteistyötä ja säästäisi rahaa. Minkä vuoksi vieläkin vetoaisin komission, että se vastaisi kertakaikkisesti kysymykseen, mitä budjettivaikeuksia olisi Sepolin sijoittamista Budapestiin sen sijaan, että se sijaitsisi Haagissa – Europolin kanssa. Me tarvitsemme lukuja ja faktoja. sinpä. esittelijältä, miksi hän ehdottaa tarkistuksen 8 ja 9 poistamista kohdassa 3. Minusta olisi hyvä, että Sipolin tarjoama koulutus, että mahdollisimman moni poliisi saavuttaisi sen yhteisen koulutuksen yhteisen oppisuunnitelman avulla. Minua hämmentää myös vähän tarkistus 12, joka koskee yhteistä tieteellistä tutkimusta esittelijä muuttaa tämän pitää shall heik, paljon heikompaa may voi. Tässä pitäisi olla shall pitää. parannuksen on, parannukselle on sijaa viraston tavoitteissa ja tehtävissä, erityisesti koulutuksen sisällössä. Meidän pitäisi aloittaa tarvepohjaisesta lähestymistavasta ja pitäisi olla läheisempi yhteys EUAKin kanssa oikeus- ja poliisiyhteistyössä, mutta totta kai ensisijaisesti yhteisten arvojen suhteen saattaapa olla hyödyllistä tarkastella perusoikeuksien valtavirtaistamista edelleen viraston tehtävissä ja ottaen huomioon koulutukseen liittyvät säännökset rikoksen uhrien direktiivistä. Sitäkin pitäisi työstää. Kiitos. Thank you very... Kiitos oikein paljon. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten nyt puheenvuoron saa komission edustaja. Olkaa hyvä. Uh, thank you. Kiitos. Minulla oikeastaan ei ole mitään lisättävää. Mehän puhuimme tästä live viime kuussa. Kiitämme esittelijää mietintöluonnoksesta ja olemme panneet nyt merkille äh, kuulut puheenvuorot. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Ja nyt vielä esittelijä Kinga. Thank you. Well, uh, thank you Cecilia. Kiitos Cecilia tästä yhteistyö lähestymistavasta. Tarkistukset 8 ja 9 on tehty, jotta Meillä olisi tehokas Sepol. Sepolilla on hyvin rajalliset resurssit ja niitä pitää kohdentaa muutamaan aihealueeseen, joissa on selkeä eurooppalaista lisäarvoa. Ja pitää panostaa enemmän houkuttelevuuteen ja laatuun. Ja sama koskee tarkistusta 9. No, tarkistus 12 voimme miettiä tätä sanaa shall tai may. Minulle ei olisi mikään ongelma laittaa tähän sanaa shall, ja varmasti löydämme sitten yhteisymmärryksen. No sitten sijainti. No tämä keskustelu on nyt jo päättynyt, mutta tietysti voitte kysyä tästä komissiolta. Toivottavasti meillä on hyvää yhteistyötä tämän asetuksen osalta. Kiitos. Yeah, please. Työjärjestyspuheenvuoro vielä. Find it quite... Mielestäni on aika hämmentävää, että tämä on komission vastaus erittäin täsmälliseen kysymykseen. Haluaisin nähdä luvut. Kustannukset pitäisi lyödä pöytään, kuin myös kustannusten vaikutukset viraston toimintaan. Komissio ei puhu tästä e- ei tämä ole mitenkään ignoranttia, on epäkohteliasta olla kiinnittämättä huomiota täsmälliseen kysymykseen ja sanoa, että, että että transparentisti vastaavat, eikö tuo ole vähän outoa? Onko komissio valmis vastaamaan nyt suoralta kädeltä? Ähm, ei. Kyllä. Äh, pyydän todella äh, anteeksi. Luonnollisesti tulemme vastaamaan tähän kysymykseen äh, täyden läpinäkyvyyden hengessä. Tämän verran voi sanoa tässä vaiheessa, mutta me todella kirjasimme ylös paitsi yhteislainsäätäjän pyydön mahdollisesta uudesta asetuksesta, mutta kirjasimme ylös myös tämän pyyntönne mahdollista siirrosta Budapestiin ja sen vaikutuksista, joten tulemme teille vastaamaan täyden avoimuuden nimissä ja saman kysymykseen hän vastattiin viime livekokouksessakin. Pyydän anteeksi, jos vastaukseni vaikutti e, jotenkin epäkohtelijalta. Se ei missään nimessä ollut tarkoitukseni. No niin, kiitoksia. Sitten Monika Holma erilainen puheenvuoro. Ähm, no nyt kun olen nähnyt näitä lukuja talousarvion valvontavaliokunnassa, niin yksi peruste Unkarin puolesta on se, että Unkari on ilmoittanut, että se on valmis kantamaan näitä rakennuskustannuksia pitkällä aikavälillä, kun taas Haagissa Alankomaiden hallitus ei ole osoittanut mitään valmiutta maksaa. Eli siellä ei ole valmiutta näihin maksuihin ja Sepolin kustannukset tietysti Unkarissa olisivat huomattavasti edullisemmat kuin Haagissa. Lisäksi Haagissa tarvittaisiin lisärakennus. Alun perin komissio ajatteli, että se vain liitetään Europoliin, mutta nyt kun ajatellaan näitä turvallisuuskysymyksiä Europolissa ja sitten näitä tiloja, joita on käytettävissä, niin se ei sitten osoittautunutkaan hyväksi vaihtoehdoksi. Ja sitten olisi tarvittu lisärakennus ja sellaista nyt ei olisi heti saatu ja se olisi sitten taas maksanut. Eli neuvosto on sanonut, että siirretään se Unkarin, koska nyt tarvitaan ensinnäkin ratkaisu ja kymmenen, jaarin, kymmenen vuoden kuluttua sitten tehdään lopullinen päätös. Okay, um, I... Hyvä. Me lähettänemme kuitenkin tämän kysymyksen jälleen komissiolle, jotta se voi siihen sitten aikanaan vastata. Ja näin olemmekin tämän keskustelun käsittelyn saattaneet päätökseen ja toistan vielä, että mietintöluonnoksen määräajat ovat seuraavat. Tarkistusten määräaika on 8. tammikuuta kello 12.00 ja tarkistuksista keskustellaan valiokunnassa 5. helmikuuta. Kiitos oikein paljon. Nyt siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. 27. marraskuuta 2013 komissio teki direktiiviehdotuksen, joka liittyi sellaisten pidätettyjen henkilöiden oikeuksiin vapautensa menettäneen epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden oikeusapu ja oikeusapu eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä. Tässä tarkoitus on nyt vahvistaa todella näissä rikosoikeudellisissa menettelyissä syytettyjen ja pidätettyjen oikeuksia. Meidän esittelijämme Dennis de Jong on tehnyt maaliskuussa 2014 ensimmäiset vaiheet tästä. Dennis de Jong on vahvistettu esittelijäksi myös tällä uudella lainsäädäntökaudella vaalien jälkeen ja 11. marraskuutahan pidettiin erittäin kiinnostunut kuuleminen tästä asiasta. Myös se, että syyttömänä pidetään ja myös lasten tilanne, jos he ovat syytetyn penkillä ja niin edelleen. Mutta tosiaan nyt tämä meidän esittelijämme jos hän on valmis esittelemään meille asiaa, niin hän saa puheenvuoron. Dennis de Jong, ole hyvä. Yes, I was also in the middle of some consultations. Um... <laughs> Anteeksi, että minulla oli vähän keskustelut kesken. Enpä kerro mistä. Oikeusapuraportti. Täytyy peruuttaa vähän ja siihen, mistä kaikki alkoi ja miten aloitin mietinnön sen sieltä käsittelen, mietin näin tarkistusten yksityiskohtia. Jos puhutaan oikeusministereille tai online-valvontaviranomaisille Euroopassa, monet ovat erittäin tyytyväisiä eurooppalaiseen pidätysmääräykseen, koska tulokset ovat nopeat. Ja kun kaikki haluamme taistella rikos, rikollisuutta vastaan, sitä täytyy ottaa huomioon. Mutta lähestymistapa on sellainen, että lainvalvontaviranomaiset halusivat lisää tuloksia yhteistyöstä. Mutta sitä ei edeltänyt sitä, se, mitä odotamme, eli prosessioikeudellisia keinoja. Meillä on nyt tiekartta liittyen prosessuaalisiin oikeuksiin – mutta tie tulee olemaan pitkä ja tiedämme pitkän listan tapauksia, joilla on Euroopan pidätysmääräyksen päällä, mutta ovat saaneet juristi, joka ei puhunut heidän omaa kieltä tai heillä ei ollut varaa juristi, joka puhuu heidän omaa kieltään. Askel askeleelta pyrimme täyttämään aukot. Tässä välissä meillä ei ole mitään takeita soikeinoja ihmiselle, joilla on tällainen määräys, ja kohdistuu määräys. Mielestäni tämä oli väärä lähestymistapa alun perin, mutta kaikki toimielimet tähän ryhtyivät. Parlamentti oli vähiten tyytyväinen, mutta emme kyenneet korjaamaan tilannetta. Mutta mihin pystyimme, on tämä kahden lähes, raiteen lähestymistapa, eli nopeutamme näitä prosessuaalisia oikeuksia neuvoston ja komission kanssa. Ja edellisellä lainsäädäntökaudella tarkastelimme kriittisesti sitä, miten pidetysmääräys toimii. Meillä oli eh, mietintö, joka lisäsi suojakeinoja, mutta mitään ei ole tapahtunut näin ylimääräisten suojakeinojen suhteen. Ehkä jotain tulee, mutta mitään muu liikehdintää tuohon suuntaan en ole nähnyt. Mikä merkitsee, että prosessuaalisten oikeussuojakeinojen puolella on paljon enemmän paineita. Täytyy edetä nopeasti ja kattavasti, eikä pilkkoa tätä. Ja tämä mielessäni kirjoitin mietintöni niin, että en pidä tästä tiekartan pirstautuneesta lähestymistä, Me voimme muuttaa sitä mutta tiekartassa oikeusavun suhteen ja sitä pirtta vastataan enemmän asetuksella ja ei sitä tavalla suosituksella. Ongelmat lisääntyvät. Prosessioikeus ei tarjoa riittäviä takuita. Eli pidetään nyt ainakin huoli siitä, että välttämättömät edellytykset sen suhteen, onko jollakin oikeus oikeusapuun, ovat direktiivissä. Oikeuden, oikeutuksen kriteerit, vaikka niitä ei yksityiskohtaisesti määriteltäisi, mainitaan direktiivissä. Jos me saamme riittävästi oikeussuojakeinoja tähän, Ehkä se on suositus, mutta tässä olet oikeutesi. Lisäksi en kannata tiekartan pirstoutunutta lähestymistapaa sinänsä. Mutta pitää ottaa huomioon, että me hyväksymme tämä oikeus asiana ajajaa periaatteen. Me hyväksymme sen, että oikeusapua tarjotaan. Ja oikeusapua ei voi erottaa tuosta oikeudesta. Joten linjani koko ajan on ollut vähemmän pirstoutumista, jos me tunnustamme periaatteen, että on oikeus asianajajaan. Ja, ja jos ihmisellä ei ole varoja ja, ja he eivät sen takia saa asianajajaa, komissio vähentää oikeutta oikeusapuun suhteessa oikeuteen asianajajaan, siksi menen omassa mietinnössä pitemmälle. Meillä pitäisi olla mahdollisimman vähän pirstautumista. Jos on oikeus, juristiin täytyy olla oikeus oikeus apuun. Tämä, mitä oikeusavun on tulee täysin kunnioitan eroja jäsenvaltioiden kanssa, jos kuitenkin vain on jonkinlaista aidosta juristista. Eikä mitään asianajan harjoittelija, koska valtio ei mitään oikeasti maksa oikeusavusta. Ja se valtiolla on vielä paljon vapauksia. Kustannuksen järjestelmissä on eroja, mutta yleisperiaatteiden suhteen ja juristin laadun suhteen meidän täytyy puhua reilusta paketista. Tämä ei etene hyvin neuvostossa. Ja me emme pääse vahtiin. Toivottavasti lähikuukausina pääsemme. Jäsenvaltiot ovat vastenhankoisia. Mutta kakkua ei voi saada ja syödä. Jos te haluatte eurooppalaisen pidätysmääräyksen, kun se on nopea keino, Te olette lykänneet prosessuaalisten oikeuksien keskustelun pitkän, pitkän aikaa, nyt on reagoitava nopeasti. Hyväksyä täysi oikeus, oikeus apuun, niin kuin mietinnössä ne tehty. Noudata reaktioitanne. Varjaesittelijälle ei mietintöä ennen järjestänyt varjaesittelijöiden tapaamista. Jotkut kyseenalaistivat sen. Järjestetään tapaamme heti, kun tiedämme, missä ihmiset menevät. Tarkistukset on tehty ja sitten on paljon kokouksia, mahdollisimman paljon konsensusta luodaksemme. Kiitos oikein paljon. Rova Sippel on pyytänyt puheenvuoroa Sargentini samoin. Pyytäisin nyt muitakin nostamaan kätensä, jotka puheenvuoroa haluavat. Ensimmäisenä Rova Sippel. Kiitos. Dennishän tässä jo monia seikkoja nostikin esiin, siksi keskityn puheenvuorossani vain joku Minun vaikutelmani tämän toisen paketin suhteen, mm, mitä oikeudenkäyntimenettelyihin tulee, että komissio itse on ikään kuin sitonut kätensä. Tämä koskee kaikkia kolmea. Äh, me olisimme itse asiassa lasten ja muiden äh, erityisryhmien kohdalla halunneet hieman erilaista lähestymistapaa. Sama koskee oikeusapua siinä ähm, esimerkiksi oikeusasianajajan tulisi määritellä selvemmin. Kiitän Denistä hänen tekemästään työstä. Vaikka meillä tässä nyt ei varjoesittelijäkokousta ehtinytkään olla, niin viime lainsäädäntökaudella mielipiteitä jo vaihdoimme Yleisesti ottaen äh, täytyy todeta, että vain yleinen äh, apu ei riitä, vaan mm, myös todella ihan sitova oikeus äh, oikeusapuun. Tämä täytyy hoitaa direktiivitekstissä eikä vain suosituksena, koska voi kyllä arvata, mitä siitä sitten tulee, jos se on yksinomaan tai pelkkä suositus. Lisäksi tehokkuuden ja laadun suhteen, mitä oikeusapuun tulee, tarvitaan selkeämmät määräykset. Ja tietenkin tässä tulisi ottaa myös huomioon syytetyn omat toivomukset, sillä kyllähän tietty luottamuksellinen suhde tehokkuuden lisäksi tulisi pyrkiä aikaan saman myös nämä aikat aikataulukysymykset ovat tärkeitä tai aikamääräykset. Siis useinhan tai yleensähän oikeusapua tarvitsee jo sillä hetkellä, kun asetetaan ylipäätään tai kun joutuu epäillyksi rikoksesta, eikä vasta siinä tapauksessa, kun asetetaan jo syytteeseen. Ja mahdollinen kustannusten palauttaminen tai mahdolliset korvaukset täytyy kyllä hoitaa niin, että ei voi käydä niin, että joku joutuu sitten palauttamaan jotain rahoja, joihin hänellä ei kerta kaikkiaan ole varaa, että tällainen pelko on olemassa jo siinä vaiheessa, kun oikeusavun hyväksyy. Varmaankin varjoesittelijöiltä tulee vielä joitain tarkistuksia tähän, mutta uskon, että tulemme tekemään kyllä erittäin rakentavaa yhteistyötä niin, että saamme aikaan yhteisen vahvan kannan, jota puolustamme sitten paitsi komissiolle myös neuvostolle. Kiitoksia. Kiitos. En huomannut, että Rouva Metsola oli myös pyytänyt puheenvuoroa tuossa aivan alussa, joten te saatte puheenvuoron nyt, olkaa hyvä. Grazie Hafna, sur president, aziz Kiitoksia. Dati, Rashida Dati tänään päässyt paikalle, joten Esittelen nyt hänen kantansa meidän ryhmämme varjoesittelijänä tämän mietinnön osalta. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijä De Jongia hänen tekemästään työstä tämän mietintöluonnoksen osalta. Olen käynyt huolellisesti läpi hänen tarkistuksensa. Meillä vielä ei ole ollut varjoesittelijöiden kokousta ja odottelen ilolla keskustelua tästä mietinnöstä muiden varjoesittelijöiden kanssa. Minulla on muutama alustava kommentti. Esittelijä voisi laajentaa tämän direktiivin soveltamisalaa. Se on oikean suuntainen ajatus. Mutta olisin hyvin varovainen tulevissa neuvotteluissa sen suhteen, että suhteemme ehdotuksemme on tasapainoinen ja oikeasuhtainen. Esittelijä haluaa laajentaa direktiivin soveltamisalaa. Ensinnäkin laajentamalla oikeusavun käsitteen kaikkeen oikeusapuun, mutta tällä tavalla tätä apua voidaan soveltaa kaikkiin epäiltyihin, eikä pelkästään niihin, jotka on vangittu. Haluaisin korostaa, että meidän ei pidä mennä liian pitkälle. Me haluamme minimistandardeja menettelyoikeuksien osalta. Ja me haluamme vahvistaa oikeusvarmuutta kansalaisillemme. Haluamme varmistaa, että oikeus, oikeutta saadaan, mutta meidän tehtävämme ei ole tehdä järjestelmästä liian jäykkää jäsenvaltioille. Ymmärrän, mitä esittelijä on pyrkinyt tekemään, mutta meidän pitää olla realistisia. Meidän ei pidä puuttua jäsenvaltioiden suverenisuuteen, vaan meidän on pidettävä kiinni omista toimintavaltuuksistamme, eikä turhaan kannata lähteä kinastelemaan näistä asioista neuvoston kanssa. Sitten pari muuta asiaa. Ensinnäkin esittelijä haluaa varmistaa palvelun laadun, kun annetaan oikeusapua. Olen periaatteesta samaa mieltä, mutta meidän ei kuitenkaan mennä pidä liian pitkälle. Ja toisaalta esittelijä haluaa poistaa viittauksen tietojen keräämiseen, mukaan lukien tapaukset, joissa oikeusapua on vaadittu, ja tietyissä tapauksissa tätä oikeutta ei ole käytetty. Haluaisin pitää tämän viittauksen tekstissä. Tämä on säädös, joka on hyvin tärkeä jäsenvaltioille, kun ne arvioivat oikeusapujärjestelmän tehokkuutta. Ja sitten olen hiukan yllättynyt siitä, että erikseen on mainittu lasten oikeus, oikeusapuun, mutta tämä viittaus on nyt poistettu. Voisiko esittelijä ystävällisesti selittää, miksi tällainen tarkistus on tehty. Meidän mielestämme lapset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa ja he tarvitsevat erityishuomiota. No sitten, kenelle annetaan tätä oikeusapua, näistä kriteereistä pitäisi keskustella tarkemmin. Kriteerien pitää olla selkeitä ja objektiivisia. Ja edessä on taistelu varmasti neuvoston kanssa – joten odottelen nyt yhteistyötä De Jongin ja muiden varjoesittelijöiden kanssa, jotta saamme aikaan mahdollisimman vahvan kannan. Kiitos. Uh, Kiitos oikein paljon. Seuraavana luettelossa on Rova Sargentini, äh, vihreät, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää Denis de Jongia oikein hyvästä kattavasta mietintöluonnoksesta. Hän pyrkii nyt parantamaan tätä kokonaisuutta, koska tässä puhutaan hyvin kapeasta oikeusavun käsitteestä tässä alkuperäisessä ehdotuksessa. Ja on pyrkii tätä täydentämään ja laajentamaan, kattamaan laajemmin todella oikeudellista yhteistyötä hän ymmärtää oikeusavun laajemmin. Mielestäni on oikein hyvä, että Euroopan parlamentti tekee oman aloitteen ja toteaa, että jos komissio ei tähän pysty, niin tehdään sitten oma aloite ja käytetään tätä välinettä. Ja me olemme molemmat äh, hollantilaisia ja tiedän, että voin luottaa siihen, että Dennis äh, tuntee meidän oman maamme puutteet tällä alalla juuri esimerkiksi oikeusasianajajan heti alun alkaen. Meillä itse asiassa on sellainen puute Alankomaissa, että epäilyllä ei vielä oikeusapuun ole oikeutta. Ja tämä, tämä voi olla hyvin ongelmallista. Toivon, että tämä saadaan korjattua. Ja täällä on muuta, muutama muukin korjauksen tarve. Yksi korjattavista asioista on se, että oikeusavun kustannukset on maksettava takaisin siinä tapauksessa, että osoittautuu, että rahaa olisi mahdollisesti kuitenkin ollut. Ja olen Birgit Sippelin kanssa aivan samaa mieltä siitä, että jos vaarana on se, että tuleekin aika iso lasku maksettavaksi tämän prosessin päätteeksi, niin tämähän saattaa johtaa siihen, että ihmiset eivät oikeusapua uskalla hakea halun alkaenkaan. Katson, että näitä maksupalautuksia voidaan vaatia vain siinä tapauksessa, että kyse on ihan selvästä petoksesta. Sitten lapset ja muut haavoittuvat ryhmät, kun täällä puhutaan lasten oikeusavusta. Se hoidetaan kansallisella tasolla. Me emme tee tähän, tämän suhteen mitään. En tiedä, onko se järkevää. Minun mielestäni meidän tulisi tarkastella myös mahdollisuuksia muotoilla tämä oikeusapu niin, että se ei riipu jäsenvaltion katsantokannasta, vaan että että esimerkiksi lasten suojelu myös oikeusapu alalla hoidetaan hyvän toimivan järjestelmän kautta. Pelkään hiukan nyt sitä, että jos nämä vähimmäisvaatimukset laitamme liian, jätämme liian alhaiselle tasolle, niin paperilla tämä näyttää hyvältä, mutta ei kuitenkaan toimi Äh, jos vaikkapa on joku asianajaja, joka paperilla todella näyttää hyvältä, mutta että äh, myy näitä äh, omia palveluja niin halvalla, että ei voida lähteä siitä, että laatu olisi kunnollista. Ja kun ajatellaan oikeusapua, niin en tiedä, olisiko hyvä ehkä hoitaa sitä osittain hyvän tekeväisyytenä ja sitten niitä kannattavia juttuja siinä rinnalla niin, että asiana jo toimisto muiden juttujen lisäksi ottaisi enemmän hyvän mielessä näitä oikeusapujuttuja hoitaakseen. Alankomaissa esimerkiksi nykyään ei ole mahdollista asianajotoimistoa pitää pystyssä yksinomaan oikeusaputapausten pohjalta. Niistä ei ansaitse tarpeeksi tässä ehkä usein kyseessä ovat sitten opiskelijat tai sellaiset, jotka tekevät tätä työtä ähm, vähän siinä sivussa, niin sekään ei ole hyvä ratkaisu, koska voi heikentää näiden syytettyjen tai epäiltyjen oikeuksia. Mutta olen aivan varma siitä, että saamme aikaan hyvän äh, eurooppalaisen oikeusapujärjestelmän. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Ja seuraava puhuja on Rova Stevens. Olkaa hyvä. wel. Kiitos puheenjohtaja. Minullakin on jokunen kysymys oikeusapuun liittyen. Oikeus oikeusapuun on hyvin tärkeä periaate, mutta kyllä meidän täytyy huolehtia siitä, että tästä ei tule vääränlaisia seurauksia. Olen Rouva Sipelin kanssa samaa mieltä, mutta samalla täytyisi kyllä kuitenkin pitää mielessä se, että tilanteet eri jäsenvaltioiden välillä ja niiden lainsäädännön välillä ovat hyvin erilaiset. Ja jos halutaan yksi yhtenäinen järjestelmä. Se ei saa kuitenkaan johtaa siihen, että joissain jäsenvaltioissa, jossa tilanne tänä päivänä on hoidettu oikein hyvin, sitten eurooppalaisten sääntöjen tai määräysten vuoksi tilanne heikkenee. Tällainen vaara toki aina on olemassa. Tiedän, että täällä on kustannuksistakin jo puhuttu useaan otteeseen ja tiedän, että se on aika hankala keskustelu. En minä sitä kiistä. Monissa jäsenvaltioissa, myös Belgiassa, Tällä hetkellä on taloudellisia ongelmia ja kustannukset pyritään äh, pitämään mahdollisimman alhaisina. Mutta ei kyseessä olla äh, epäiltyjen oikeuksien polkemisesta sitten kustannussäästöjen nimissä. Oikeus hyvän asianajajan on äh, tärkeä oikeus. Ja nyt tarvitaankin lisäselvyyttä siihen, mitä missä tapauksessa tätä direktiiviä sovelletaan, kun puhutaan eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä. Siis sovelletaanko tätä vai ei ja millä tasolla? Siis jo ihan varhaisesta vaiheesta, alustako alkaen vai vasta myöhemmässä vaiheessa, kun eurooppalainen pidätysmääräys on voimassa. Tämä ei ole minulle tullut selväksi. Ja että mikä viranomainen sitten oikeastaan on vastuussa tämän oikeusavun antamisesta senkö jäsenvaltion viranomaiset, jossa tämä tapahtuu, siis kansallisen, kansalliset viranomaiset vai, vai pidätysvaltio, joka saattaa olla toinen valtio, hänet saatetaan pidättää jossain muualla. Joten mielestäni näitä asioita kyllä on tarpeen vielä selventää. Ja joka tapauksessa meidän täytyy uskaltaa puhua kustannuksista. Oikeusavun laatu on taattava. Ja esimerkiksi täällä Belgiassa tähän oikeusavun antamiseen käytetään asianajotoimistoissa aika paljon harjoittelijoita – ja jotkut antavat tarjoavat ihan ilmaista oikeusapua, mutta eh, tämäkin aiheuttaa tiettyä painetta ja mielestäni tämä ei ole hyvä periaate. Alankumaissa esimerkiksi on sellaisia asianajotoimistoja, joiden toiminta perustuu yksin omaan eh, oikeusavun antamiseen, ja jotka ovat siis eh, yksin omaan viranomaisten palveluksessa, koska asianajajienhan tulisi olla riippumattomia. Joten tässä tarvittaisiin ikään kuin tällainen terve suhde tavallisen asianajotoiminnan ja sitten toisaalta ilmaisen oikeusavun välillä. Tai no eihän se ilmaista ole, mutta tarkoitan tällä oikeusapua, jonka viranomaiset kustantavat. Joten tässä tarvittaisiin tällainen terve sekoitus ikään kuin, eikä vain harjoittelijoiden toimittama oikeusapu. Laatu on säilytettävää, koska syytettyjen oikeuksia on puolustettava. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. No niin, muita puheenvuoropyyntöjä jäseniltä ei ole, ja ennen kuin esittelijä saa loppupuheenvuoron, antaisin mielelläni tilaisuuden komissiolle sekä ne puheenjohtajavaltiolle. Eli Johanna Engström komissiosta seuraavaksi. Olkaa hyvä. Thank you very much. The commission... Kiitos. Komissio pitää esittelijän luonnosta. Tervetuloa, olemme lukeneet sen kiinnostuneena. Kiitämme esittelijä erinomaisesta työstä. Komissiolla kaksi välinettä oikeusapuun, direktiivi ja suositus. Direktiivissä keskityimme kirjallisimpiin kysymyksiin tällä hetkellä. Suosituksessa otettiin muut kysymykset. Teemme tämän suhteellisuusperiaatteen vuoksi ja läheisyysperiaatteen vuoksi. Kaikki kysymykset ovat tärkeitä, kuten sanomme, mutta halusimme aloittaa lainsäädäntöä ensiksi kiinnostavimmilla alueilla, joten komission ehdotuksen ytimessä on oikeusavun tarjoaminen niille, jotka ovat heikommassa asemassa, eli henkilöt, joilta on ristetty vapaus. Jos nämä henkilöt eivät saa oikeusapua, ei voi saada tehokkaasti asianajajaa. Tässä mietinnössä tämä oikeus on laajennettu kaikille epäiltyihin. Pidämme tätä tervetulleena, olemme valmiita keskustelemaan niistä mutta argumentimme on, että vapauden menettäneet ovat heikommassa asemassa, joten oikeusavun laajentaminen muille ryhmille ei saa vähentää oikeusavun tarjoamista niille, jotka ovat menettäneet vapautensa. Esittelijä on käsitellyt myöskin kriteerejä oikeusavun saavutettavuuteen Tervetuloa, tervetuloa näemme sen suosituksesta. Näemme lisäarvoa siitä, että pelikenttä on tasainen ja että lainsäädännön avulla saavutetaan lähentymistä. Laadun ja tehokkuuden standardit ovat myös lisä, joka on myös tervetullutta. olemme avointa keskustelemaan sitä, miten tämä parhaiten saavuttaa lainsäädännössä. Odotamme läheistä yhteistyö, hedelmästä yhteistyötä parlamentin kanssa ja toivottavasti voimme yhdessä löytää standardeja ja direktiivin, joka noudattaa suhteusperiaatetta ja samaan aikaan edistää korkeata oikeusavun tasoa epäilyille ja syytetyille rikosmenettelyissä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Seuraavaksi neuvoston puheen, johtaja edustaja Lukainen Mateis, olkaa hyvä. Eh, buongiorno tutti. Kiitoksia ja huomenta kaikille. Neuvoston puolesta myöskin haluaisin kiittää esittelijää tästä ensimmäisestä asiakirjasta, jonka tarvo- tarkoituksena on määritellä parlamentin kantaa tämän tärkeän direktiivin osalta. Ja haluaisin nyt korostaa, että erityisesti puheenjohtajavaltio Italia on käyttänyt hyvin paljon aikaa ja vaivaa neuvotteluihin ja olemme käsitelleet myöskin muita komission paketin välineitä. Tämä koskee alaikäisten oikeuksia, kun heidät on asettu syytteeseen, rikosoikeudelliset menettelyt. Tästähän neuvosto on lyönyt jo kantansa lukkoon, ja tästä on neuvoteltu parlamentin kanssa, ja jatkamme tätä sitten, kun parlamentti on siihen valmis. Italian puheenjohtajakaudella direktiivistä on keskusteltu pitkään, Olemme selkeästi edenneet ja meillä on nyt periaatteita direktiivissä, jotka varmasti ovat sellaisia, että niistä saadaan neuvostossa aikaan sopu. No sitten jäsenvaltioilla on vielä kantoja, joita ei voi yhdistää keskenään. Ja erityisesti puhun nyt siitä, että osissa direktiiviä, joiden soveltamisalasta olemme kaikki samaa mieltä, mutta niissä täytyy ottaa huomioon se, että kaikissa jäsenvaltioissa on jo olemassa oikeusapujärjestelmä. Näinhän on todettu ihmisoikeusyleissopimuksessa. Eli direktiivin avulla voidaan täydentää näitä järjestelmiä, joita on jo olemassa. Ja kuten on sanottu, meidän täytyy varmistaa tasapaino näiden eri järjestelmien välillä. Kyse ei ole pelkästään resursseista, vaan myöskin näiden palveluiden laadusta. Neuvosto mielenkiinnolla odottelee sitten tätä mietintöä ja katsomme sitä hyvin tarkasti ja haluamme sitten avoimesti keskustella sitä, että saamme aikaan parhaan mahdollisen ratkaisun. Neuvoston puolesta voin vain sanoa, että olen samaa mieltä Sippelin kanssa, eli me olemme tehneet työtä komission ehdotuksen pohjalta, joka alusta pitäen on ollut hyvin selkeästi määritelty. Ja ehkä se ei vastaa sitä pyyntöä, jonka neuvosto oli esittänyt 2009, kun tästä suunnitelmasta pyydettiin selkeä ehdotusta komissiolta. No, meillä nyt on tämä ehdotus ja neuvosto käsittelee sitä hyvin intensiivisesti. Ja Euroopan parlamentin panosta myöskin sitten tullaan tarkastelemaan. Ja tietysti tarkoituksena on viedä keskustelua korkeammalle tasolle tästä direktiivistä kuin mitä komissio alun perin oli ehdottanut. Ja me olemme nyt työstämässä ehdotusta, jolla on erilaisia vaikutuksia, kun ajatellaan näitä ehdotuksia, joita Euroopan parlamentti on tässä asiassa tehnyt. Ja neuvosto ottaa huomioon sen, että tämän ehdotuksen osalta kansalliset parlamentit ovat ilmaisseet kantansa, mitä tulee suhteellisuuteen ja toisiaisuusperiaatteeseen. Eli tässäkin voin vain olla samaa mieltä parlamentin kanssa siitä, että nämä seikat täytyy ottaa huomioon neuvotteluiden aikana. Eli me odottelemme sitten parlamentin kantaa ja neuvosto on sitoutunut siihen, että löydämme tähän asiaan mahdollisimman pikaisesti yhteisen ratkaisun. Thank you very much. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa vielä esittelijä, joka ää, saa päättää tämän keskustelun. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän myös kaikkia keskustelun osallistuneita mielestäni vaikuttaa siltä, että sekä komission että neuvoston suhtautuminen on varsin avoin mieleltään. Hyvä niin. Ja nyt sitten käymme ensimmäisen, ensimmäiset keskustelut varjoesittelijöiden kanssa ja pyrimme löytämään yhteisen linjan. En tässä nyt mene kaikkiin yksityiskohtiin, mutta tosiaan Rova Sargentini nosti esiin Alankomaiden erityisen tilanteen. Yhtäältä prosessikustannukset ovat aivan valtavasti nousseet. Ja toisaalta ihmiset sitten, heidän oikeuttaan oikeusapuun rajataan yhä tiukemmaksi. Eli tässä yhteiskunta jakaantuu kahteen ryhmään. Jos on varaa, voi hankkia hyvän asianajajan ja tällöin saa lievemmän rangaistuksen. Ja jos ei ole rahaa, niin sitten saattaakin saada paljon kovemman rangaistuksen vain tästä syystä. Tällainen ei saa, näin ei saa tapahtua ja se tässä oikeastaan on nyt koko ajan takaraivossa mielessämme, että kaikille kansalaisille on säilytettävä samat oikeudet. Olen myös valmis keskustelemaan lapsista ja tästä yhteydestä lasten oikeuksiin. Tämä on vaikea kysymys. Minä kuvittelin, että, tai ajattelin ja lähdin siitä, että oikeus apu kuuluu myös lapsille aivan rajatta, niin kuin kaikille muillekin ja todella jätetäänkö jäsenvaltioille sitten äh, tähän lisää toimintamahdollisuuksia. Mutta jos me haluamme mennä pidemmälle tässä sääntelyssämme ja haluamme äh, parantaa esimerkiksi lasten oikeuksien suhteen näiden eri välineiden äh, suhdetta ja vahvistaa sitä, niin olen valmis tähän toki. Täällä puhuttiin tietenkin ammattimaisuudesta, mutta hyvällä, hy, samalla tulee tietenkin puhua juuri tästä oikeudesta, että kaikilla on yhtäläiset oikeudet ja minä en ihan tarkoituksella mennyt niin pitkälle, että mitään summia tässä olisin nimennyt tai pyrkinyt saamaan aikaan todellista oikeusavun harmonista. Me pyrimme tässä nyt äh, tarjoamaan äh, sellaiset takuut ja, ja minimivaatimukset, vähimmäisvaatimukset, jotka varmistavat sen, että kaikki saavat yhtäläisen oikeusavun kaikkialla Euroopan unionissa. Olen äh, menettänyt vastaavan suhteen äh, todella valmis tapaamaan tässä vielä varjoesittelijöitä, äh, pohtimaan heidän kanssaan äh, tarkistuksia, jos vaikka haluavat selvennystä minulta näihin, mutta toisaalta myös voimme tehdä niin, että sitten kun minä olen saanut tarkistukset, niin pyrkisin tekemään sellaisen ehdotuksen, jota kaikki tässä valiokunnassa voisivat tukea, koska sehän on parassa tae sitten meidän kantamme painokkuudelle myös neuvotteluissa neuvoston kanssa. Joten haluan todella, että varjoistelijoiden kanssa saamme aikaan yhteisen kannan ja uskon kyllä, että tässä onnistutaankin. Kiitos. Thank you very much. No niin, kiitoksia nyt ilmoittaisin vielä, että määräaikatarkistusten jättämiselle mietintöluonnokseen on 30. tammikuuta kello 12.00. Ja mitä tulee seuraavaan esityslistan kohtaan, vuorossahan on keskustelu Italian sisäministeri herra Alfanon kanssa ja oikeusministeri Orlandon kanssa. Täytyy keskeyttää kokous tässä nyt vähäksi aikaa, sillä ministerit eivät vielä ole paikalla. Joten ehdotamme, että kokous jatkuu noin 20 minuutin kuluttua kello 10.50. Keskeytän kokouksen. Menkää vaikka kahville. 10.50.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

Okay, colleagues. Um... No niin, kollegat. Nyt voimme jatkaa tätä kokoustamme, joten äh, jos äh, saan pyytää, istuutukaapa paikoillenne. We have on our agenda Esityslistalla meillä on nyt äh, todella keskustelu herra Orlandon kanssa, joka on Italian äh, puheenjohtajavaltion oikeusministeri, sekä toivottavasti myöhemmin äh, myös sisäministeri herra Alfano liittyy joukkoomme. He esittelevät meille nyt puheenjohtajavaltion puheenjohtajakauden päätelmät oikeus- ja sisäasiain alalla. Joten äh, lämpimästi tervetuloa Andrea Orlando, Italian oikeusministeri, joka nyt kertoo meille Italian puheenjohtajakauden toimista oikeuden alalla. Ministeri Alfano, joka liittyy toivottavasti seuraamme myöhemmin vastikään äh, oli mukana sisäministeriön äh, G6 kokouksessa Pariisissa. Ja tuolloin hän voi sitten toivoksemme kertoa meille tästä kokouksesta, jos hän ajoissa ehtii paikalle. Mitä tulee tähän äh, keskustelun järjestelyyn, äh, koska nyt ensin paikalla on vain herra Orlando. Aloitamme mm, hänestä ja jäsenillä on sitten tilaisuus äh, esittää hänelle kysymyksiä tämän puheenvuoron jälkeen. Herra Orlando, Kiitos, että olette tulleet, tullut vieraaksemme. Olkaa hyvä. Grazie, signor Vice. Kiitoksia, varapuheenjohtaja Albrecht. Kiitoksia valiokunnan jäsenet siitä, että olen voinut tulla tänne keskustelemaan kanssanne työstä, jota olemme tehneet tällä puheenjohtajakaudella. Puheenjohtajavaltio Italia on päättämässä puheenjohtajakauttaan ja haluaisin kertoa teille tuloksista, joita on saatu kuuden kuukauden aikana omalla alallani. Voimme tyytyväisenä todeta, että olemme pitäneet kiinni sitoumuksista myöskin tämän valiokunnan suhteen kuulemisessa, joka pidettiin viime heinäkuussa. Olemme saaneet aikaa merkittävää edistystä kaikilla toiminta-aloillamme. Perusoikeuksien puolestaminen erityisesti henkilötietojen suojelu, siviili- ja rikosoikeudellinen yhteistyö, sähköisen oikeuden edistäminen, oikeusjärjestelmän uudistaminen ja vastavuoroinen tunnustaminen eri oikeusjärjestelmien välillä. Kerron teille nyt lyhyesti tärkeimmistä tuloksista Italian kaudella asioissa, jotka liittyvät tämän valiokunnan työhön. Ja sen jälkeen kerron sitten, sitten hiukan tarkemmin muutamista seikoista. Yleisasetus, joka liittyy tietosuojaan, on ollut neuvotteluiden kohteena tällä kaudella. Meillä on ollut monenlaisia oikeudellisia esteitä ja periaatteita, jotka on pitänyt ottaa huomioon esimerkiksi perusoikeudet ja toissijaisuusperiaate. Me olemme kuitenkin aloittaneet neuvottelut, jotka liittyvät tietojen käsittelyä julkisella sektorilla. Ja kun ajatellaan Milanon kokouksen tuloksia, niin me olemme ottaneet asetukseen mukaan rakenteita, jotta jäsenvaltioilla on riittävästi liikkumavaraa ja jotta tätä voidaan ulottaa myöskin julkiselle sektorille. Ja nämä säännöt eivät ole ristiriidassa asetuksen tekstin kanssa, mutta tällä tavalla voidaan vastata huolenaiheisiin, jotka liittyvät tarpeeseen lisätä joustavuutta ja jotta voidaan suojata kansallisia säädöksiä tällä alalla. Meillähän pitää olla selkeät säännöt tietosuojan osalta, kuten asetuksessa on määritelty. Lisäksi neuvostossa on saatu aikaan alustava sopimus koskien osiota 4 asetuksesta, joka liittyy henkilötietojen käsittelijöihin. Tämä kappale on erittäin tärkeä taloudellisille toimijoille, jotka työssään käsittelevät henkilötietoja. Tällä tavalla voidaan taata standardit, joita on noudatettava tietojen käsittelyssä ja myöskin on saatava aikaan tasapaino näiden tietojen suojaamisen välille. Ja sitten kun ajatellaan, kuinka paljon tästä koituu kustannuksia julkisille ja yksityisille yrityksille, monet jäsenvaltiot ovat huolissaan siitä, että tämä saattaa tukahduttaa pk-yrityksiä. Ja uskomme, että olemme saaneet aikaan tyydyttävän kompromissin. Sitten 4. joulukuuta ministerit tukivat yleistä rakennelmaa, joka liittyy kysymykseen, josta on keskusteltu hyvin pitkään, eli yhden lukun järjestelmä, One, shop, one Stop Shop. Tällaisella ehdotuksella halutaan edistää johdonmukaisuutta ja yksinkertaisuutta liittyen komission alkuperäisiin ehdotuksiin. Ja samalla pitää suojella kansalaisia ja meillä pitää olla selkeitä kriteereitä, joita noudatetaan hallinnon eri tasoilla. Ja meillä pitää olla selkeät säännöt myöskin rikkomusten osalta. Ministerit haluavat siis edelleen tarkistella näitä teknisiä kysymyksiä jotta niistä voidaan sitten laatia yksityiskohtaisia sääntöjä. Puheenjohtajavaltio ei ole unohtanut myöskään työtä, jotka liittyvät poliisin ja oikeusjärjestelmän toimintaan. Meillä pitää olla koordinoitu lähestymistapa näiden kahden välineen välillä, ja meidän täytyy taata tehokas päätöksenteko. Olemme, tehneet, olemme edinneet direktiivin soveltamisen osalta, myöskin kansainvälisten tietojenvaihdon osalta. Mutta vielä ei ole hetki hyvä saada aikaan sopimusta. Monissa kohdissahan asetuksen asioita ollaan vielä määrittelemässä. Me tiedämme, että parlamentti pitää tätä kysymystä erityisen tärkeänä, ja puolestamme voimme vain kiinnittää huomiota siihen, että tämän vuoden kesäkuusta lähtien aina kun neuvosto on kokoontunut, on löydetty välineen tärkeiden osien osalta. Ja voimme siis uskoa, että neuvosto pääsee nopeasti tekstistä sopimukseen ja tällä tavalla voimme sitten käynnistää neuvottelut. No, sitten kun ajatellaan EUta ja jäsenvaltioita, niin mehän olemme nyt määritelleet lainsäädäntöehdotusta, jolla taataan kansalaisten pääsy oikeudellisiin välineisiin, joita heidän jäsenvaltiossaan on käytössä. Ja osat, jotka määrittelevät hallintoa, saattavat vaikuttaa näihin sitoumuksiin. Ja komissio tarkastelee, miten neuvottelut edistyvät. Olemme keskustelleet myöskin eurooppalaisesta syyttäjästä. Tällä tavalla saataisiin aikaan todellinen eurooppalainen oikeusalue. Meidän täytyy katsoa vielä valtuuksia, jotka liittyvät tutkimuksiin tulevaisuudessa – eurooppalaisessa syyttäjänvirastossa, ja meidän täytyy sitten katsoa, mikä suhde sillä on kansallisiin syyttäjäviranomaisiin. Tämä koskee sekä tutkimuksia että myöskin sitten oikeudenpäätöksiä. päätöksiä. Joulukuussa käytiin keskustelua siitä, että EPPON jäsenillä pitää olla riippumattomuutta toiminnassaan erityisesti kun ajatellaan tätä keskustelua teknisellä tasolla, jota on käyty Italian kaudella. Tämän keskustelun pohjalta voidaan hioa tätä asiaa ja seuraava puheenjohtajavaltio varmasti sitten voi saada aikaan edistystä tässä asiassa. Jotta voimme olla johdonmukaisia eri aloitteiden välillä, puheenjohtaja parlamentin kanssa on käynnistänyt neuvottelut direktiivistä, joka liittyy EUn talousetujen suojaamiseen. Nyt kun taloustilanne on hankala, olemme saaneet aikaan edistystä kohti yhteistä tekstiä. Siinä on tärkeitä kysymyksiä, jotka ovat vielä auki, mutta uskomme, että seuraavan puheenjohtajavaltion kaudella tässä asiassa päästään sopuun. Lisäksi haluamme todeta, että huomattavaa edistystä on tapahtunut Eurojustin uudistamisen osalta. Puheenjohtaja on tuonut ministerin hyväksyttäväksi lähestymistapan, joka koskee tietosuojaa, mutta sitä pitää vielä teknisesti tarkastella. Ja sitten nämä standardit, nämä eri välineet ovat nyt neuvotteluiden kohteena ja ne tietysti liittyvät toisiinsa. Ja neuvosto on valmis käynnistämään neuvottelut parlamentin kanssa, jotta löydetään yhteinen lähestymistapa ja jotta asetus voidaan hyväksyä pikaisesti. Mitä tulee sitten tutkittujen tai epäiltyjen oikeuksien suojaamiseen, me olemme tarkastelleet ehdotusta, joka liittyy syyttömyysolettamaan. Ja me hyväksyimme yhteisen, lähestymistä, yhteisen kannan joulukuussa. Me voimme aloittaa neuvottelut tämän valiokunnan kanssa. Ja myöskin on edistytty ehdotuksessa, joka liittyy valtion kustantamaan oikeusapuun. Ja no, muutama kysymys on vielä auki ja olemme pyytäneet niihin apua neuvoston työryhmiltä. No, mitä tulee esimerkiksi kansainväliseen järjestäytymiseen rikollisuuteen tai ihmiskauppaan, niin puheenjohtajavaltio on käynyt vuoropuhelua jäsenvaltioiden, eurooppalaisten toimielinten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa näistä aiheista. Me tiedämme, kuinka tärkeitä poliittisesti nämä haasteet ovat rikolliset ja rikollisjärjestöt on saatava tilanteeseen, jossa ne eivät enää saa tuloja samalla tavalla. Tätä haluamme korostaa erityisesti. Ja valtio on neuvostossa puhunut siitä, että oikeudellisten päätösten vastavuoroista tunnustamista pitää edistää. Ja myöskin olemme puhuneet siitä, miten tätä voidaan soveltaa kaikkiin päätöksiin. Ja meillähän oli Sirakuusassa merkittävä tapahtuma 22. 23. syyskuuta. Näistä asioista keskusteltiin vielä lokakuussa ja uskomme, että pian saamme aikaan lainsäädäntöehdotuksia näissä aiheissa. Puheenjohtajavaltio Italia on erityisesti keskittynyt syyttäjien ja tuomareiden koulutukseen. Ja me olemme ehdottaneet ministereille, että neuvoston päätelmissä puhuttaisiin tärkeimmistä haasteista ja prioriteetteista. Ja kaikki tahot, esimerkiksi koulutustahot, jäsenvaltiot, Euroopan komissio, pitäisi ottaa mukaan. Ja meidän täytyy katsoa, millaisia koulutus- ja vaihtomahdollisuuksia on oikeusviranomaisten tasolla. Nämä päätelmät hyväksyttiin joulukuun neuvostossa. Sitten jäsenvaltioiden ja eurooppalaisten jäsenvaltioiden Euroopan instituutioiden kanssa on myöskin puhuttu näistä ulkomaalaisista taistelijoista. Ja me keskustelimme tästä oikeusministerien kesken. Mukana oli myös Euroopan komissio, Eurojust, antiterrorismiyksikkö ja katsoimme kansallisen ja EU-tason tilannetta ja sitä, millä tavalla voisimme toimia YK turvallisuusneuvoston suositusten mukaisesti. Meidän täytyy kuitenkin ottaa huomioon myöskin perusoikeuksien kunnioittaminen. No tietysti tähän keskusteluun liittyy sitten keskustelu, jota käydään sisäministerien neuvostossa. Meidän täytyy katsoa, miten nämä ihmiset saataisiin luopumaan tällaisesta toiminnasta ja miten voidaan määritellä sitten rangaistus, joka saisi ihmiset kääntymään pois tällaisesta toiminnasta. Sisäministerit siis käsittelevät näitä asioita, miten käsitellään tätä ilmiötä, ja oikeusministerit keskustelivat siitä, miten voidaan ennaltaehkäistä ja miten sitten langetetaan rangaistuksia myöskin, kun ajatellaan rangaistuksia, joissa otetaan täm, näiden rikosten erikoisluonne. Sitten haluaisin vielä sanoa, että puheenjohtajavaltio Italia on joulukuussa kiinnittänyt jäsenvaltioiden huomion ja komission huomion siihen, että meidän täytyy seurata päätöslauselmaa, joka hyväksyttiin Krim-alivaliokunnassa edellisellä lainsäädäntökaudella liittyen järjestäytyneeseen rikollisuuteen, korruptioon, rahanpesuun. Meillä on tässä tekstissä monia mielenkiintoisia kohtia sekä analyyttisesti että operatiivisesti. Ja haluaisin sanoa, että me esittelimme näitä asioita neuvostolle hiljattain. Ja sitten haluaisin kertoa, millaisia tuloksia on saatu neuvotteluissa koskien kansalaisoikeuksia. Me kerromme tästä sitten Svobodalle, mutta myöskin tälle valiokunnalle haluaisimme kertoa, että olemme saaneet Afrikan sopimuksen parlamentin kanssa maksukyvyttömyysmenettelyistä, jotka ovat erityisen tärkeä kysymys, erityisesti nyt talouskriisin aikana, kun ajatellaan yritysten selviytymiskykyä. Näinhän niille annetaan toinen mahdollisuus. Tämä liittyy myöskin rikosoikeudellisiin kysymyksiin, Kriisihän usein luo olosuhteet, joissa järjestäytynyt rikollisuus lisääntyy ja silloin he, he pystyvät, kun näitä menettelyitä, nopeita avoimia menettelyitä ei ole, niin silloin usein joudutaan näissä kriisin lyömissä yrityksessä erittäin hankalaan tilanteeseen. Latvia saa sitten jatkaa näitä neuvotteluita Euroopan parlamentin kanssa, ja edistystä on tapahtunut myöskin tiettyjen julkisten asiakirjojen yksinkertaistamisen osalta, ja olemme sopineet suuntaviivoista neuvostossa, jotka liittyvät asetusehdotukseen, ja me myöskin olemme neuvotelleet asetusehdotuksista, jotka liittyvät avio, avio-omaisuuskysymyksiin ja tästä meillä on sitten kompromissiteksti. Ja meidän täytyy vielä antaa jäsenvaltioille aikaa, mikäli niillä on ongelmia tässä asiassa, jotta löydetään ratkaisu. Ja lopuksi haluaisin valiokunnalle kertoa, että puheenjohtajavaltio valtio Niin, eli lopuksi puheenjohtajavaltio Italia on toiminut ympäristössä, jossa on paljon muutoksia. Ja esimerkiksi meillä on nyt uusia strategisia tavoitteita, mitä tulee vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaan alueeseen. Me haluamme vahvistaa eurooppalaista oikeusaluetta noudattaen perusoikeuksia ja ottamalla huomioon erilaiset oikeudelliset perinteet eri jäsenvaltioissa. Ja tässä vaiheessa haluaisin kiittää teitä ja luonnollisesti olen valmis vastaamaan kysymyksiinne. Thank you very much. Kiitos oikein paljon tästä hyvin kattavasta esityksestänne. Herra Alfano ei vielä ole saapunut, mutta on toki matkalla tänne parlamenttiin. Niin näinpä voimme ensin käydä keskustelua äh, ministeri Orlandon kanssa. Täällä on neljä puheenvuoropyyntöä. Ensimmäisenä herra Boni, olkaa hyvä. Thank you very much and... Uh, Paljon kiitoksia. Kiitoksia herra ministeri. Ja sitten se oli selkeä. Ja kiittäisin Italiaa panoksestaan. On tapahtunut taitoa edistystä ja me arvostamme sitä. Haluan keskittyä henkilödatan suojeluun kysymyksiin. Ja avoimesti sanoen, olette liian optimistinen. kun esittelette saavutuksia. ja sen suhteen, milloin lopputavoite saavutetaan ja milloin parlamentti hyväksyy lopputuloksen. Keskustelemme tällaista yhden luukun ratkaisusta. Pitäisi ottaa huomioon, että ratkaisu, joka on liian kaukana sitä periaatteesta – että olisi yksi kontaktipiste. Tuhoa tämän esityksen, toinen esityksen. Ja jäsenvaltiot eivät ole tästä yhden luokun periaatteesta täysin samaa mieltä. Mikä on näkemykseni tästä ongelmasta? Pitäisi myös muistaa, Me tarvitsemme myös toimivia ratkaisuja, täytäntöön pantavia ratkaisuja. Liian monimutkaiset ratkaisut One Stop Shopin yhteydessä – luultavasti luovat täytäntöönpano ongelmia. Voisitteko vähän kertoa tästä yhden lukun periaatteesta liikaa. Ja jäsenvaltioiden arviossa tästä ehdotuksesta sitten ymmärtäisimme prosessin paljon paremmin. Thank you very much, Mr. Boni. And, uh... Kiitokset. Seuraavaksi Chinichi ja pyritään puhumaan semmoinen kaksi minuuttia kukin. Olkaa hyvä. Grazie, grazie presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministerille tästä kattavasta alustuksesta ja näiden tulosten esittelystä. Tämä on ollut hyvin tärkeää työtä asioista, jotka liittyvät oikeuteen ja turvallisuuteen, ja mehän tässä valiokunnassa käsittelemme näitä asioita päivittäin. Ministeri puhui siitä, mitkä ovat tärkeitä kysymyksiä ja joissa on saatu aikaan huomattavaa edistystä. Erityisesti itse seuraan kaikkea toimintaa, joka liittyy eurooppalaiseen syyttäjän virastoon. Ja ministeri teki tämän ehdotuksen ja sanoi siitä, että täytyy puhua toimivaltuuksista. Mutta tässä yhteydessä on tärkeää myöskin määritellä ero ja nämä suhteet ja toimintavaltuudet, kun ajatellaan muita olemassa olevia organismeja, eli Eurojust, Europol ja tietysti myöskin Olaf. Olen kuullut, että hyvin paljon työtä on myöskin tehty, jotta voidaan viedä eteenpäin näitä kahta direktiiviehdotusta, jotka liittyvät syyttömyysolettamaan ja sitten valtion kustantamaan oikeusapuun. Itse uskon ja haluaisin nyt ministeriltä pyytää ehkä lisätietoja näistä asioista, kun ajatellaan eurooppalaista syyttäjää ja muita toimielimiä ja niiden välistä työnjakoa. Ja olen vakuuttunut siitä, että kun meillä on näitä menettelytakeita, joita nyt muokataan näiden kahden direktiivin osalta, niin meidän täytyy myöskin katsoa, millaisia asioita on tapahtunut EPPON suhteen. Meidän täytyy taata oikeudet kaikkien mukana olevien osalta, kun on tutkimuksia ja muita toimia tässä virastossa. Eli haluaisin vielä kiittää ministeriä siitä, että hän viittasi mahdollisuuteen, että voidaan palata työhön, jota Krim-valiokunta teki edellisellä kaudella. Eli voisimme jatkaa tätä työtä ja tällä tavalla voisimme paremmin torjua järjestäytynyttä rikollisuutta kaikissa sen muodoissa. Ja mehän tiedämme, millä tavalla se toimii, ja se vaikuttaa kielteisesti kaikkien jäsenvaltioiden talouteen. Eli kiitokset vielä ministerille ja tässä muutama lisätieto pyyntö muutamasta seikasta. Kiitos. Thank you, Miss Chinichi. Kiitoksia, rouva Chinichi. Seuraavaksi Era Skribek. Thank you, Mr. Rondo. Kiitos, Orlando. Olen tässä Italia työskenteli direktiivin kanssa, joka käsitteli tasavertaisuutta uskonnon, vammaisuuden ja muiden sitten pohjalta niin sanotun tasavertaisen direktiivin suhteen. Monet isävaltiot kokenut, että jos tämä hyväksytään, tämä rikkoo perusoikeuksia, kuten sopimusoikeuksia, sopimusoikeutta, jotka ovat sitä mieltä, että se on turhanaikaista ja haittaa yritysten kilpailukykyä. Jotkut ovat sen epäselvästä ja joustavasta kielenkäytöstä, joka jos hyväksytään, voisi johtaa äh, ennustet, ei ennustettaviin ja epätoivottaviin tulkintoihin. Tiedätkö, että yli sata kansalaisjärjestöä EU-sta on allekirjoittanut kirjan ja on pyytänyt Junckeria vetämään direktiiviehdotuksen pois poliittiseen epäjatkuvuuden periaatteen mukaisesti mikä ne on tämän kirjan suhteen? Mitä haluatte, että tämän direktiivin suhteen tehdään? Thank you very much. Kiitos. Täällä on vielä pari puheenvuoropyyntöä. Pyytäisin, että puhuisitte tiiviisti. Ja sitten voitte vastata lyhyesti ja tämän jälkeen siirrytään ministeri Alfanoon, joka juuri saapui. Tervetuloa teillekin, ministeri. Tervetuloa valiokuntaamme. Seuraavaksi Ferrara, olkaa hyvä. Grazie presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Huomenta ministeri Alfano. Meillä oli juuri korruptiomastainen teemapäivä. Sehän on huolestuttava asia koko Euroopassa ja vuonna 2013 ja myöskin 2014 neuvosto suositteli ohjausjakson puitteissa Italialle, että sen pitäisi tehostaa korruption vastaista toimintaa ja erityisesti pitäisi uudistaa näitä vanhentumissääntöjä, jotka ovat liian lyhyitä. Eli meidän täytyy päivittää näitä asioita, kuulla mitä on tehty. Italiassa on tehty se, mitä Euroopasta pyydettiin. Ja sitten Euroopan tasolla, mitä muita toimia on toteutettu konkreettisesti, jotta voidaan torjua korruptiota. No sitten syrjimättömyysdirektiivi, josta aikaisemmin puhuttiin, ja sitten yhtäläisen kohtelun direktiivi. Haluaisin pyytää uusia tietoja ja kat- haluaisin kuulla, mikä on neuvoston kanta, koska siellähän haluttiin ehdottaa vahvistettua yhteistyötä, jotta päästäisiin asiassa eteenpäin. Ja me katsomme, että tämä voisi olla hyvä tulos nyt kun otetaan huomioon että tämä on hyvin arkaluontoinen ja merkittävä kysymys tässä direktiivissä. Eli on tärkeää, että koko parlamentti ottaa tähän kantaa ja erityisesti neuvosto. No sitten tämä pidätettyjen ja vankien oikeudet. No kun puhuttiin Euroopan talouden ohjausjaksosta, siellä viitattiin hyvin käytänteisiin niiden vaihtoon vastavuoroiseen tunnustamiseen tuomioiden ja päätösten osalta. Ja haluaisin nyt uusia tietoja myöskin tästä, eli mitä on tehty, kun ajatellaan vankien oikeuksia ja parhaimpien käytänteiden vaihtoa vankiloiden välillä. Ja sitten vielä sähköinen oikeus. Tässä on puhuttu tavoitteesta, eli että on oikeuspuitteet, jotta voidaan helpottaa oikeus, oikeuden saatavuutta kaikissa jäsenvaltioissa sähköisen järjestelmän välillä. Haluaisin tästäkin viimeisimpiä tietoja. Ja sitten tämä PIF-direktiivi neuvotteluissa tuli esiin ongelmia, jotka liittyivät Alvin mukaanottoon soveltamisalan. Ja mehän tiedämme, että tässä on oikeusperusta Euroopan syyttäjäviraston toiminnalle. Eli haluaisin nyt kuulla neuvoston kannan tähän asiaan. Ja lopuksi olen samaa mieltä kanssanne tästä mahdollisuudesta jatkaa Krim-valiokunnan työtä edelliseltä lainsäädäntökaudelta. Ja meidän täytyy miettiä todella tehokkaita toimia järjestäytyneen rikollisuuden ja mafian toiminnan torjumiseen kaikkialla Euroopassa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Muistuttaisin, että täällä on myös tukea paikalla. Jos puhutte kovin kovin nopeasti, niin äh, heidän on hyvin vaikea tulkata teitä. Seuraavaksi Rova Winberg, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Äh, kiitos äh, ministeri Orlando oikein mielenkiintoisesta puheenvuorosta. Sinä tässä meille puhuit näistä ulkomaisista taistelijoista ja Euroopan unionissa voimme havaita, että kyseessä on uhka, joka kohdistuu paitsi Euroopan unioniin koko maailman rauhaan. Ja erityisesti omassa kotimaassani Ruotsissa tämä näkyy oikein selvästi. Totesitte, että pitäisi olla rangaistukset, joilla on jonkinnäköinen pelotevaikutus. Ja minä kysynkin, että mitä 21.78 artiklasta olette mieltä turvallisuusasian neuvostossa. Kyllähän täällä mahdollisuus olisi näihin ongelmiin entistä ponnekkaammin tarttua. Onko teillä jotain ehdotusta siitä, miten saataisiin täytäntöönpantua tämä ja miten tällaisia pelotevaikutukseltaan kovia rangaistuksia voitaisiin ottaa käyttöön? Kiitoksia. Kiitos teille. Tässä kysymykset äh, ministeri Orlandolle. Ja nyt pyytäisin, että vastaatte lyhyesti näihin esitettyihin kysymyksiin ja tämän jälkeen siirrymme sitten herra Alfano. Olkaa hyvä. Naturalmente io risponderò. Niin tietysti vastaan kysymyksiin, jotka liittyvät puheenjohtajavaltion toimintaan. Eli vastaan sitten kysymyksiin, jotka liittyvät neuvoston tekemään työhön. Voin sitten lähettää näitä tietoja myöskin kirjallisesti näille henkilöille, jotka esittävät näitä kysymyksiä. Mitä tulee tähän yhden lukun järjestelmään? Olemme käyneet suuntaan antavaa keskustelua joulukuussa ja nyt työryhmän täytyy sitten löytää tekniset ratkaisut tähän kysymykseen – joka on erityisen arkaluontoinen. Meidän täytyy ottaa huomioon komission kanta ja toisaalta myöskin jäsenvaltioiden enemmistön kanta. Ja näissä asioissa on voitava torjumaan mahdollisia rikkomuksia, mitä tulee henkilötietoihin tässä viitemaassa. Sitten huolen aihe siitä, että ratkaisu on liian monimutkainen. No olemme samaa mieltä. Onko tämä kompromissi ehdotus sitten ratkaisu tähän kysymykseen? Minä uskon, että kyllä on. Tämä kompromissikanta sopii yhteen näihin huolenaiheisiin. Siinä on otettu se huomioon. Ja sitten yleisesti Boni kysyi tästä liiallisesta optimismista, ja sanoisin, että kun tämä kausi alkoi, niin me katsoimme, että me olimme hyvin pessimistisiä. Nyt olemme optimistisia, koska tietyt ongelmat, jotka näyttivät ylitsepääsemättömiltä, on nyt ratkaistu. Ohjausjakson osalta kannat jäsenvaltioiden välillä olivat hyvin erilaisia, ja uudessa asetuksessa on riski siitä, että sisäiset saavutukset jotenkin menetetään ja että uuden asetuksen myötä tulisi liikaa kustannuksia yrityksille. kun ei näitä hallinnollisia menettelyitä, jotka ovat tarpeen, jotta pystyy noudattamaan uusia sääntöjä. Nyt kun nämä ongelmat on ratkaistu, toisaaltahan meillä oli joustavuutta näissä eri kannoissa, mutta tällä hetkellä voimme edetä huomattavasti. Uskon, että tästä näkökulmasta voin olla tyytyväinen ja uskon, että seuraava puheenjohtajavaltio voi sitten tehdä työtä nyt kun tämä ongelma ratkaistu ja sehän mielestäni vaaransi kokonaan tämän asian etenemisen. No, ongelma on edelleen nämä suhteet Yhdysvaltoihin. Myöskin poliittisesti tämä on monimutkainen suhde. Kun ajatellaan nyt vaikka poliittista tasapainoa kyseisessä maassa ja sitten näiden vastuuhenkilöiden vaihtuminen Yhdysvaltojen hallinnossa Obaman kaudella. Se on nyt pieni haitta tämän asian etenemiselle. Mutta voimme kuitenkin nyt edetä. En olisi sanonut tätä niin varmasti silloin, kun tämä prosessi käynnistyi, mutta mitä tulee sitten Kinichin kysymykseen, ei pidä olla mitään päällekkäisyyttä ja meidän täytyy toimia hyvin ammattimaisesti, niin kuin tällä hetkelläkin on tilanne. Sitten suhteet muihin organismeihin, sitä pitää vielä hioa. Tasapaino, joka on jäsenvaltioiden välillä löydetty, mahdollistaa sen, että voimme saada aikaan sopimuksen EPPOsta. Sehän liittyy Euroopan syyttäjäviranomaisen ja kansallisten syyttäjien välisen suhteeseen. Ja tästähän tuli toinen kysymys, joka on tärkeä. Meidän täytyy miettiä tätä pääongelmaa, joka liittyy toimintavaltuuksiin. No sitten A-alvin alvin osalta kannat ovat hyvin erilaisia. Me olemme yrittäneet saada tätä asiaa edistettyä, mutta monet valtiot ovat tätä vastustaneet. Ja sitten kun ajatellaan seuraavaa kautta, niin meidän täytyy keskittyä nimenomaan tähän. Sitten sähköinen oikeus. Olemme hyväksyneet toimintasuunnitelman tuleviksi vuosiksi ja olemme ottaneet tämän asian yhdeksi painopistealueeksi. No sitten nämä pidätykset. Tästähän on puhuttu teknisissä kokouksissa, kun on puhuttu hyvistä käytänteistä vankilakysymyksissä. Mutta suoraan sanottuna tämä on aihe, joka ei ole nyt mennyt kovin tehokkaasti eteenpäin. Seuraavassa ohjausjaksossa pitää vastata tiettyihin erityiskysymyksiin vähän painokkaammin. Me olemme huolissamme tästä tilanteessa. Haluaisin muistuttaa teille, että komissio oli muutostilassa ja Euroopan parlamentti oli vielä vaalivaiheessa ja me olimme huolissamme siitä, ettei vain mentäisi taaksepäin tietyissä tärkeissä kysymyksissä. Puhun nyt lähinnä tästä syyttäjän virastosta ja henkilötietojen käsittelystä. Eli olemme valinneet uusia aiheita, joita voidaan käsitellä. Ja tässä kohtaa koulutus, tuomarikoulutus tuli yhdeksi aiheeksi. Ja sitten millainen perintö on jäänyt Krim-valiokunnalta. Tätä työtä varmasti voidaan jatkaa, noudattaen tietenkin parlamentin toimivaltuuksia, mutta komissiossa pitäisi erityisesti keskittyä tiettyihin kysymyksiin, koska valiokunnassa tehty työ oli hyvin tärkeää, mutta erittäin laajaa. Jos ei ole painopistealueita, niin sitten ei välttämättä toimita riittävän tehokkaasti näiden uusien sääntöjen suhteen. Erittäin kiireellistä on miettiä, millaisia yhteyksiä on järjestäytyneellä rikollisuudella ja rahoitusmaailmalla. Tämä liittyy pääomien virtaan ja olisi erittäin tärkeää, että myöskin uusi komissio toimisi tässä aiheessa. Ja sitten muissakin kysymyksissä on tapahtunut edistystä, mutta varmasti voimme vielä jatkaa tätä työtä. Sitten nämä ulkomaalaiset taistelijat. Tähän liittyy nyt erityisiä piirteitä, joista keskustelimme Alfanon kanssa. Meidän lähestymistapamme pohjautuu siihen, että sisäministerien tekemässä työssä kävi ilmi, että säädöksissämme on puutteita, mitä tulee rikoksiin, jotka liittyvät toimintaan, joka on yhteydessä tämän tyyppisiin ilmiöihin. No nyt alkuvaiheessa myönteinen elementti oli se, että kaikki ministerit myönsivät nämä ongelmat. Ja nyt meidän sitten täytyy määritellä sääntöjä Euroopan tasolla. Mutta on hyvin tärkeää, että kieli, jota käytetään tässä aiheessa, on yhteistä, vaikkakin meidän täytyy muuttaa näitä sisäisiä sääntöjä. Usein kyse on käyttäytymisestä, joka, jonka määrittäminen laissa on hankalaa, koska kyse on rikollisesta, joka on lähellä laillista toimintaa. Jos ajatellaan vaikka näitä kuljetuksia, eli meidän täytyy miettiä, miten saadaan aikaan yhteinen kanta. Jos toimitaan tavalla, joka liittyy eriytettyyn työhön, niin siinähän saattaa liittyä ristiriitaisuuksia. Ja 70-80-luvulla, kun käsiteltiin ideologista ja poliittista terrorismia Euroopassa, niin meidän täytyy varmistaa, että me pystymme käsittelemään näitä ilmiöitä ja hyödyntämään jäsenvaltioiden erilaisia lähestymistapoja. Meidän täytyy miettiä yhteisiä sääntöjä ja on tärkeää, että on halukkuutta käyttää yhteistä kieltä instituutioissa, jotka toimivat näissä asioissa yhdessä. No nyt taisin jo vastata kaikkiin pääkysymyksiin, jotka liittyvät asioihin, joita olemme käsitelleet tällä kaudella. En ole pelkästään optimistinen, vaan haluaisin todeta, että me olemme havainneet tiettyjä tilanteita ja tietysti Kreikan kaudella tehtiin paljon tärkeää työtä ja nyt voimme sitten viedä päätökseen tietyt prosessit. Sitten eurooppalainen virasto Meidän täytyy suojella lähestymistapaa, jonka avulla pidetään kiinni tämän viraston riippumattomuudesta. Edellisessä neuvotteluissa korostettiin erityisesti tätä kollegiaalisuutta ja takeita joita haluttiin antaa jäsenvaltioille, jotta siellä ei jouduttaisi muuttamaan rikoslainsäädännön yksittäisiä säädöksiä. Mutta edistystä on tapahtunut, koska maat, jotka alkuvaiheessa olivat hyvin vastahakoisia näissä asioissa, niin edessä kokouksessa nämä valtiot olivatkin paljon avoimempia näiden uusien rakenteiden osalta. No, meidän täytyy jatkaa näitä neuvotteluita, mutta vaikka neuvottelut nyt tähän, niin se, että on löydetty tämä lähtökohta, jonka pohjalta tämä virasto perustettaisiin, se ei voi olla pelkkää jatkoa kansallisille syyttäjäviranomaisille, eikä se ole mikään koordinointipiste kansallisille syyttäjille, vaan sen pitää olla todellinen eurooppalainen riippumaton toimielin, suhteessa jäsenvaltioihin. Ja tällä tavalla voimme päästä eteenpäin. Ja nyt voimme sanoa, että tällaisissa asioissa on tapahtunut edistystä. Ja sanoisin, että tämä edistys on ollut ratkaisevaa. Thank you. Kiitos oikein paljon, ministeri. Orlando hyvin kattavasta esityksestänne. Näin voimmekin siirtyä tähän sisäasiain puoleen herra ministeri Alfanon kanssa, joka on siis Italian sisäministeri. Tervetuloa valiokuntaamme. Teillekin Totesin, että tulette siis esittelemään meille puheenjohtajavaltio Italian päätelmät sisäasiaina alalla tämän puheenjohtajakauden päätteeksi. Tehän osallistuitte G6 sisäministerikokoukseen Pariisissa vastikään. Ja näin meillä on nyt myös hyvä tilaisuus ehkä kuulla teiltä tuosta kokouksesta, jos mahdollista. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Sono... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kiitollinen valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille tästä mahdollisuudesta tulla kertomaan tärkeimmistä tuloksista sisäasioiden alalla Italian puheenjohtajakaudella. Poliittisesti haluaisin sanoa, että Italiasta tuli puheenjohtajavaltio Euroopan vaalien jälkeen ja että se oli hyvin arkaluontoinen hetki EUlle – erityisesti kun ajatellaan sisäasioita. Siellähän Tukholman ohjelma päättyi ja meidän täytyy miettiä sitten uusia suuntaviivoja viime kesäkuussa. Italia on halunnut jatkaa jo käynnistettyjen aloitteiden jatkumisen ja toisaalta olemme katsoneet näitä uusia suuntaviivoja jotta voisimme nopeasti toimia. Ja nyt tämä toiminta jatkuu seuraavissa jäsen, jäsenvaltioissa. ensinnäkin Latviassa ja Luxemburgissa. Maahanmuuttokysymykset ovat olleet keskeisiä Milanon epävirallisessa ministerikokouksessa. Ja siellähän me keskustelemme hyvin pragmaattisesti tavoista, joilla voidaan vähentää maahanmuuttopaineita EUn ulkorajoilla. Milanossa keskusteltiin töistä, jotka liittyvät tähän Task Force Mediterranean hankkeeseen. Ja sitten lokakuussa hyväksyttiin neuvoston päätelmät, jotka liittyvät maahanmuuttovirtojen parempaan hallinnointiin. Tällä tavalla voidaan siis parantaa maahanmuuttovirtoja ja tällä tavalla voidaan päästä huomattavasti eteenpäin tiellä, joka liittyy solidaarisuuden lisäämiseen EU:ssa. Keskeinen tavoite on se, että mietimme millaisia jäsenettyjä ratkaisuja voidaan tarvita näihin ilmiöihin, joita tällä hetkellä esiintyy Välimeren alueella. Tämähän on malli, jota voidaan käyttää muillakin maantieteellisillä alueilla, koska ei pelkästään Välimeri ole huolenaihe EUlle. Olemme hyvin tyytyväisiä siitä, että olemme nyt uudessa vaiheessa, mitä tulee Välimeren rajojen hallinnointiin EU:ssa, koska Frontex käynnisti Triton hankkeen. Tämä on tärkeä tulos ei pelkästään Italialle, joka on ollut mukana tämän Välimeren työryhmän työssä, mutta tämä on tärkeää koko EUlle. Tämä on nyt merkittävä merkki siitä, millä tavalla pystymme hallinnoimaan ulkorajoja ja maahanmuuttovirtoja. Ulkorajojen hallinnan lisänneksi olemme katsoneet, miten voimme tehdä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Nämä ovat tärkeitä, kun ajatellaan EUn maahanmuuttostrategiaa. Maahanmuuttopaine EUn ulkorajoilla on kysymys, joka on rakenteellinen, ja meidän täytyy puuttua tähän tulevina vuosina. Uskon, että meillä on mahdollisuuksia vahvistaa eurooppalaista toimintaa kolmansissa maissa, jotta voimme heikentää maahanmuuttajien lähtöä, voimme torjua ihmiskauppaa ja voimme vahvistaa laillista maahanmuuttoa. Meidän täytyy kuitenkin vahvistaa EUn politiikkaa, joka pohjautuu globaaliin lähestymistapaan ja joka hyväksyy tehtiin joulukuussa 2005. Ja meidän täytyy luoda kumppanuuksia ja meidän täytyy laatia uusia sopimuksia muiden kolmansien maiden kanssa. Nigerian kanssa laadittu sopimus on jo valmis allekirjoitettavaksi. No, eri maissa on erilainen poliittinen tilanne ja meillä on siellä usein esteitä, kun ajatellaan yhteistyötä, kuten Libyassa – mutta on myös totta, että me toimimme nyt tehokkaasti niiden maiden kanssa, jotka ovat valmiita tekemään yhteistyötä. Meillä pitää myöskin olla yhteyksiä kansainvälisiin järjestöihin tällä alalla, esimerkiksi YK on korkea taho ja sitten kansainvälinen maahanmuuttojärjestö. Meidän täytyy luoda myönteistä synergiaa sisäasioiden alalla ja myöskin EUn ulkopolitiikan välillä. Ja tällä tavalla voimme lähentää tavoitteita ja maksimoida tällä tavalla tulokset. Puheenjohtajavaltio Italia on toisaalta ollut mukana viimeisissä neuvoston kokouksissa, jossa mukana on myöskin ollut ulkosuhdehallinnon edustajia. Ja toisaalta organ, Roomassa järjestettiin 27. marraskuuta tärkeä sisä- ja ulkoministerien yhteiskokous. Ja siellä käsiteltiin näitä kysymyksiä ja niistä oltiin hyvin pitkälti samaa mieltä. Eli ensimmäistä kertaa meillä oli kokous, jossa oli sisä- ja ulkoministereitä EUn jäsenvaltioista – ja 27. marraskuuta sitten käsiteltiin Italian ehdotusta, joka tehtiin Milanon huippukokouksessa heinäkuussa. Tämän jälkeen puheenjohtajavaltio Italia piti Roomassa Rabatin prosessin ulkoministerikokouksen. Ja siellä EU ja Afrikan maat käyvät keskustelua maahanmuutto- ja kehitysasioista. Ja 28. marraskuuta Roomassa oli myöskin kokous, jossa oli Afrikan sarven maiden edustajia. Tämä oli ensimmäinen tämän tyyppinen kokous ja halusimme käydä rakenteellisempaa keskustelua maahanmuutosta, rabatin prosessista. Sitä voidaan laajentaa myöskin muille aloille. Kansainvälinen menestys on huolestuttava, kun ajatellaan Libyan epävakautta. Siellä vaikuttaa suoraan Italian suuntautuvaan maahanmuuttoon, ja se ei ole ikävä kyllä mikään tapaus. Syyrian maahanmuuttajavirrat saattavat epävakauttaa tilannetta naapurimaissa, ja tämä saattaa johtaa vielä suurempaan katastrofiin kuin tällä hetkellä. Turvapaikanhakijat Euroopassa ovat haaste haasteessa, kun ajatellaan maahanmuuttovirtojen hallinnointia. Viime vuonna hyväksyttiin erinäisiä toimia Euroopan tasolla, joiden avulla on saatu päätökseen toinen vaihe yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän osalta. Italian hallitus ja muut jäsenvaltiot ovat sitoutuneet tämän järjestelmän toteuttamiseen noudattaen uusia strategisia tavoitteita sisäasioissa, jotka hyväksyttiin neuvostossa 26.–27. kesäkuuta. Tämä on tärkeä tavoite, joka liittyy homogeenisempiin menettelyihin eri jäsenvaltioissa. Uskon kuitenkin, että EUn tasolla pitää vielä edetä. Erityisesti meidän pitää luoda mekanismi, jossa vastavuoroisesti tunnustetaan turvapaikkapäätökset. Ja puheenjohtajavaltio Italia on käynnistänyt teknisen työn tässä aiheessa tavoitteena, koska tiedämme, että näihin tavoitteisiin ei päästä lyhyessä ajassa. Uskomme myöskin, että että ponnistelut neuvotteluiden osalla, joilla muutetaan Dublinin asetusta koskien ilman huoltajia liikkuviin alaikäisiin, jonka komissio esitteli heinäkuussa. Siitä voidaan myönteisesti jatkaa sitten Latvian puheenjohtajakaudella. Jäsenvaltioissa keskustellaan nyt hankkeesta, jossa luodaan keskuksia kolmansista maista tuleville maahanmuuttajille. Ja sitten näissä maissa UNHCRn kanssa voidaan sitten tarkastella näitä turvapaikkahakemuksia. Ja mitä tulee tähän jakautumiseen EU:ssa, meidän täytyy toimia solidaarisesti ja käyttää lähtökohtana jäsenvaltioiden vapaaehtoisuutta. Italia on myöskin luonut johdonmukaiset ja selkeät puitteet lailliselle maahanmuutolle ja helpotamme laillisten maahanmuuttajien saapumista maahan. Smart Borders-aloite on tärkeä, jotta voidaan turvata Euroopan turvallisuus ja haluamme edistää hyviä yhteyksiä kolmansiin maihin ja heidän kansalaisiinsa. Tällä tavalla voidaan tukea EUn ja näiden muiden maiden taloutta. Meidän täytyy myöskin neuvotella direktiiviehdotuksesta, joka liittyy kolmansien maiden kansalaisten maahanmuutto- ja oleskeluolosuhteisiin, kun he tulevat opiskelemaan tai tekemään tutkimusta. Ja meidän täytyisi mahdollisimman pikaisesti käynnistää tämä keskustelu Euroopan parlamentin kanssa. Turvallisuuskysymyksissä on kiinnitetty erityishuomiota radikalismin torjuntaan, terrorismiin, järjestäytyneeseen rikollisuuteen – ja kaikkiin rikollisilmiöihin, jotka liittyvät laittomaan maahanmuuttoon, kuten ihmiskauppa. Verkkorikollisuus on myöskin yksi painopistealue ja se on osa EUn uutta sisäisen turvallisuuden strategiaa, joka hyväksytään ensi vuonna. Ja kun ajatellaan tätä tärkeää asiakirjaa, olemme suositelleet, että hyväksytään päätelmät oikeus- ja sisä- sisäasioiden neuvostossa 5. joulukuuta 2014. Sitten järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan osalta Italia on saanut hyväksynnän oikeus- ja sisäasioiden neuvostolta joulukuussa päätelmät, joka liittyy rikollisten soluttautumiseen, lailliseen talouteen, tarkastelemalla rahoitusvirtoja erityisesti julkisten hankkeiden osalta. Kun ajatellaan näitä kysymyksiä kansainvälisesti järjestäytyneen rikollisuuden osalta, niin meidän täytyy paremmin EU:ssa ymmärtää, että meidän täytyy löytää tehokkaampia toimintatapoja eri jäsenvaltioissa. Olemme myöskin edistäneet eurooppalaisen verkoston luomista, jotta voidaan torjua mafiaverkostojen toimintaa. Tästähän tehtiin jo päätösneuvostossa 5. joulukuuta 2014. Sitten terrorismin ja radikalisoitumisen torjunnassa puheenjohtajavaltio Italia on kiinnittänyt erityishuomiota ulkomaisiin taistelijoihin. Elokuussa neuvosto pyysi, että yhä tehokkaammin torjutaan Irakissa ja Syyriassa taisteleiden palaamista Eurooppaan, ja Italia on kiinnittänyt tähän asiaan erityishuomiota sisä- ja oikeusasioiden neuvosto keskusteli tästä 9. lokakuuta. Ja komissio on katsonut, että meidän pitää toimia tiettyjen prioriteettien pohjalta ja ministerit ovat halunneet vahvistaa ulkorajojen hallintaa. Ja näitä toimia on tarkoitus toteuttaa lyhyellä aikavälillä. Ja meidän täytyy parantaa tilannetta keskipitkällä aikavälillä. Ja meidän täytyy myöskin kehittää uusia järjestelmiä, erityisesti mitä tulee tähän SIS-2-järjestelmään ja Europolin analyyseihin. Ja myöskin on tarkasteltu sitä, millä tavalla voidaan parantaa oikeusjärjestelmän toimintaa näissä ongelmissa. Ja jotta voidaan torjua rekrytointeja. Meillä on nyt suuntaviivoja liittyen EUn strategiaan, jotta voidaan torjua radikalisoitumista ja värväämistä. Nämä ovat erityisen tärkeitä, kun ajatellaan ulkomaisia taistelijoita, ja tällä tavalla halutaan torjua radikalisoitumista. Ja ensimmäiset konkreettiset toimet uusissa suuntaviivoissa on jo, ovat jo toteutusvaiheessa tietyissä jäsenvaltioissa. Ja haluamme torjua myöskin radikalisoitumista verkossa. Ja Luxemburgissa lokakuussa päätettiin epämuodollisesta illallisesta verkkojättiläisten kanssa lähtien siitä, että nämä verkkoalan jättiläiset ovat viestinnän asiantuntijoita eri yhteisöjen välillä. Tämä kysymys ei koske pelkästään hallituksia, vaan myös kansalaisia. Eli meidän täytyy löytää uusia yhteistyömuotoja, kun ajatellaan oikeuksia ja teollisuutta, joka toimii verkossa. Puheenjohtajavaltio Italia on kiinnittänyt suurta huomiota toimiin, joilla torjutaan terrorismia eri teknisissä työryhmissä. Ja näin on vähitellen on pystytty parantamaan työn sujuvuutta. Haasteet ovat suuria ja paljon on vielä tehtämättä. Ja neuvosto jatkaa näiden toimien tehokkuutta 9. lokakuuta käytiin myöskin syvällistä keskustelua ulkomaisista taistelijoista, erityisesti mitä tulee näihin suuntaviivoihin kahdessa keskeisessä aiheessa, eli millä tavalla voidaan jatkaa työtä, joka liittyy matkustajarekisteritietoihin, ja millä tavalla paremmin voidaan valvoa ulkorajoja täysimittaisesti hyväksi käyttämällä siis kakkosjärjestelmää. Neuvosto hyväksyi myöskin sen, että on määritelty 22 toimea Euroopan unionin terrorismin vastaisessa yksikössä. Ja näihin toimiin liittyy myöskin se, että perustetaan monista valtioista peräisin olevia joukkoja ad hoc pohjalta. Meidän täytyy tehdä vahvistettua yhteistyötä myöskin ulkomaisten taistelijoiden osalta. Sitten Italia Europolin kanssa on käynnistänyt hankkeen, jossa perustetaan eurooppalainen verkosto ulkomaisia taistelijoita ajatellen – ja tästä myöhemmin luodaan sitten toiminnallinen pöytäkirja. Neuvostossa on puhuttu myöskin suuntaviivoista, jotka liittyvät EUn strategiaan, jolla torjutaan radikalisoitumista ja terroristien värväämistä. Lopuksi haluaisin vielä kiittää teitä tästä mahdollisuudesta – tulla puhumaan tänne. Tämähän on myönteistä yhteistyötä toimielinten välillä ja uskon, että tulevaisuudessa EU:ssa tarvitaan yhä enemmän yhteistyötä neuvoston ja parlamentin välillä. Ja ainoa tavoite tässä yhteistyössä on se, että pystymme rakentamaan vapaampaa ja turvallisempaa Eurooppaa. Kiitos. Eh, Presidente, Aggiungo... Mm, eh, niin puheenjohtaja, lisäisin vielä, että Pariisin G6 hubiokokouksessa en vastannut siihen kysymykseen, koska kyse on epämuodollisesta kokouksesta, joka pidettiin Pariisissa 6. marraskuuta. Eli pyytäisin Kasnevia ilmoittamaan tästä, enkä nyt halua lähtemään puhumaan asioista, jotka eivät kuulu minun vastuualueeseeni. Um, Kiitos oikein paljon. Tekin äh, hyvin, hyvin laajasti kerroitte meille Itä, Italian kaudesta. Minulla on täällä yhdeksän puheenvuoropyyntöä, aika monta, joten kaksi minuuttia kullekin riittää korkeintaan puheaikaa. Meillä on aivan erinomaiset tulkit, mutta mutta jotta voisimme tarjota tulkkausta, niin älkää puhuko hirvittävän nopeasti. Ensimmäisenä Rouva Metsola, olkaa hyvä. President, grazie, ministru. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos ministeri, että tulitte tänne tänään ja kiitos kattavasta kertomuksesta. Keskityn muutaman periaatteelliseen pääkohtaan ja kollegat käyvät yksityiskohtiin. Mitä maahanmuuttoon tulee, kuten sanoit, Italialla on ollut merkittävä osa Välimeren pelastustoimista Mare Nostrum-operaatiolle, joka oli kaiken kattava ja sotilainen. Mutta nyt se on loppunut vuosi Lampedusan tragedian jälkeen. Euroopan parlamentti hyväksyi erittäin tärkeän päätöslauselman, jonka kaikki poliittiset ryhmät hyväksyivät – ja tämä päätöslauselma lähti tietä maahanmuuton ja turvapaikan haun suhteen, ja siinä eritimme mekanismeja, joka perustuu objektiivisiin kriteereihin, joka voi vähentää paineita niissä jäsenvaltioissa, jonne saapuu korkein määrä turvapaikkahakemuksia ja suojaa hakevia ihmisiä. Ja tarkoitan suurta suhteellista osaa tai suurellista absoluuttista osaa. Mitä neuvostossa on tapahtunut tämän suhteen? Ja ää, sitten turvapaikanhakijoiden siirtäminen. Tämä voisi auttaa sellaisia maita kuin Malta. Onko tapahtunut mitään sen suhteen, onko jäsenvaltioita, jotka haluaisivat auttaa muita jäsenvaltioita. Pari vuotta sitten neuvostossa tapahtui vähän muutosta, mutta nyt tuntuu, että mitään ei ole tapahtunut. Toisekseen, oletteko tyytyväinen Frontexin reaktion operaatio Tritonissa? Luuletko, että se onnistuu verrattuna Maaren Nostrumiin? Me kaikki tiedämme, että Triton-operaatio voi onnistua ainoastaan, jos jäsenvaltiolla on oikeat resurssit ja antavat oikeat resurssit operaation käyttöön. Onko miltään jäsenvaltiolta tullut no, muutosta panostuksen suhteen? Ja sitten siten sisäinen turvallisuusstrategia. Kun nyt keskustellaan erityistoimista, joihin voidaan ryhtyä. Voitko kertoa, mitkä toimi, mistä toimista on kysymys liittyen radikalisoitumisen ja äärimmäisosaattelun suhteen? Meillä on kysymys ulkomaisista taistelijoista, mutta taisitpa vastata jo puheenvuorossa kysymyksiin. Äh, Kiitos. Seuraavaksi Rova Chinichi, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministeri näistä kattavista tiedoista. Tehän puhuitte näistä oikeuden, oikeusasioista ja myöskin te, Alfano, kerroitte hyvin täydellisesti kaikesta työstä, jota on tehty Italian puheenjohtajakaudella, jotta voitaisiin miettiä näitä yhteisiä sääntöjä sisäasioiden ja turvallisuuden alalla, ja näin voidaan sitten joka tapauksessa vahvistaa työtä, jota seuraava puheenjohtajavaltio sitten jatkaa. Haluaisin puhua yhdestä aiheesta, joka on minulle erityisen läheinen. Itsehän olen toiminut hyvin pitkään alaikäisten suojelun alalla. Ja kiitän siitä, että viittasitte juuri näihin ulkomaalaisiin ilman huoltoja liikkuviin alaikäisiin. Eli haluaisin nyt kysyä, voisitteko kertoa hiukan lisää näistä toimista, joita on toteutettu? katettu näiden ulkomaalaisten ilmanhuoltoja liikkuvien alaikäisten osalta. Niitähän ikävä kyllä on paljon Euroopan alueella, vaikka mitään tarkkoja lukuja ei olekaan. Eli sitten vielä, mm, voisitteko kertoa hiukan lisää tästä järjestäytyneen rikollisuuden toiminnasta, erityisesti mitä tulee ihmissalakuljetuksiin. Usein nämä alaikäisetkin ovat mukana järjestäytyneen rikollisuuden toiminnassa ja heistä sitten tulee osallisia vakavissa rajat ylittävissä rikoksissa. Kiitos. Very much. Kiitos. Olen saanut vielä kaksi puheenvuoropyyntöä, jotta ministerille jäisi vastausaikaakin. Täytyy kyllä puhuja lista nyt sulkea. Seuraavaksi kollega Carlos Koeli, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa ministeri Alfaino, minulla olisi tässä kolme seikkaa. Ensinnäkin suuret kiitokset puheenjohtaja valtio Italialle sen kovasta työstä ja aivan erinomaisesta yhteistyöstä Euroopan parlamentin kanssa. Tämän lisäksi haluan kiittää teitä siitä, että olette kiinnittäneet erityistä huomiota Välimeren alueen siirtolaisvirtoihin. Asia on todella kiireinen ja meidän täytyy toimia lyhyellä aikavälillä, jotta voimme välttää sen, että Välimerestä tulee valtava joukko hauta. Olin hieman pettynyt neuvoston kantaan 5. joulukuuta liittyen siis Schengen-arviointiin. Olin toivonut, että neuvosto olisi tukenut uuden mallin voimaan astumista ja tukenut täysin näitä toimielimiä, jotka ovat keskeisessä roolissa arviointijärjestelmässä. Nyt neuvosto toimi kuitenkin täysin toisin, kehui 15 vuoden arviota taivaisiin eh, täysin väärin, koska tämä ei toiminut, mm, kun jäsenvaltiot halusivat mukaan Schengeniin. Eh, toimittiin tietyllä tavalla, niin kuin nyt Romanian suhteen esimerkiksi eh, oltiin hyvin tiukkoja, mutta sitten taas kun maat jo olivat Schengenissä, oltiin hyvin hyvin löyhäkätisiä. Ja minun mielestäni eh, nyt ollaan palaamassa menneisyyteen, kun Schengenin arviointijärjestelmä oli hallitusten välinen. Se ei ollut eh, toimielinten ohjaama järjestelmä. Olen hyvin pettynyt toimiinne tässä. Thank you. Uh, the... Kiitos. Eh, seuraavaksi Rova Schlein, olkaa hyvä. Grazie, ministro. Kiitoksia ministeri näistä tiedoista. Haluaisin vähän lisäselvityksiä liittyen Triton operaatioon. Ministeri hän piti sitä hyvänä. No se on tietysti ihan oikean suuntainen hanke, eli meidän pitää jakaa tätä vastuuta tällaisessa haasteessa, joka ei voi kuulua ainoastaan Välimeren maille, vaan tämä on todellakin eurooppalainen ongelma. Kuitenkin on paljon huolenaiheita Kuten tiedätte, Triton operaatiolla ei ole samanlaista budjettia, kun verrataan Italian hallituksen Mari Nostrum-hankkeeseen, mutta meillähän on ongelmia tämän toiminta-alueen kanssa. Se on nyt paljon suppeampi, eikä nyt ole selvää millainen mandaatti on Tritonilla – kun verrataan tähän Search and Rescue-hankkeeseen, joka oli osa Mare Nostrumia. Ja sitten olemme kuulleet myöskin Frontexista huolestuttavia uutisia. Eli voisiko kertoa vähän näistä toimista, joita on toteutettu ensimmäisinä kuukausina. Eli kysymys on, voimmeko todellakin olla tyytyväisiä nyt kun otetaan huomioon, että tässä on hyvin suuria huolenaiheita ja jos toimitaan tällä tavalla, niin saattaa tulla vain uusia haaksirikkoja, eikä enää nähdä näitä kuoleita merellä. Tästähän on jo tullut todella eurooppalainen ulkoilma hautausmaa. Meillä ei ole vielä kunnollista yhteistä turvapaikkapolitiikkaa Euroopassa. Kiitos. Kiitos. Eh, rouvaksi, seuraavaksi rouva Spinelli. Buongiorno ministro. Huomenta, ministeri. Nopeasti kysyisin yhtä asiaa, josta täällä kollegat ovat puhuneet. Eli Mare Nostrum ja sitten tämä Triton-operaatio. Joku ei nyt kerro ihan totuutta. Te sanotte, että Eurooppa Frontexin kautta vastaa toimista, joita Italia ei yksin pysty toteuttamaan. Mutta toisaalta Frontexin johtaja on sanonut kirjeessään Italian hallitukselle, että hän on huolissaan niistä monista pelastustoimista, joita Italia on toteuttanut oman merialueensa ulkopuolella. Ja johtajan mukaan nämä toimet eivät ole johdonmukaisia toimintasuunnitelman kanssa, eikä niitä voida ottaa huomioon enää tulevaisuudessa. Eli kuka nyt valehtelee kenelle tässä surullisessa tarinassa? Me haluamme nyt Frontexilta lisäselvityksiä ja vuonna 2013 todettiin, että velvollisuutena ei ole vain valvoa rajoja, vaan myöskin suorittaa pelastustehtäviä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Eh, seuraavaksi Rova Ferrara, olkaa hyvä. Presidente, buongiorno. Kiitoksia puheenjohtaja ja huomenta ministeri Alfano. Minäkin palaan Tritoniin, kuten Schleine ja Spinelli tekivät eli millainen mandaatti tällä operaatiolla on. Te sanoitte, että kyse on ulkorajojen valvonnasta, mutta meillä Euroopan parlamentin kokouksessa Kataniassa viime kuussa paikalla oli myöskin Italian laivaston edustaja. Ja hän sanoi, että se mitä mandaatissa on todettu, eli tämä on pelkästään rajavalvontaa, mutta että operaatiossa oli myöskin näitä etsintä- ja pelastustoimintaa. Eli haluaisimme selke- selveyttämistä, onko tässä pelkästään rajavalvontaa, voidaanko mennä näiden 30 meripeninkulman ulkopuolella ja voidaanko toteuttaa näitä pelastustehtäviä. Eli haluaisimme tähän lisäselvityksiä. Ja sitten lisäselvityksiä kaipaamme myöskin tämän kartumin menettelyn osalta. Te puhuitte tästä aikaisemmin, ja kysehän on tehokkaammasta maahanmuuttovirtojen hallinnoinnista, yhteistyöhankkeesta, rahoituksesta EUlta, yhteistyöstä kansainvälisen maahanmuuttojärjestön kanssa, UNHCRn kanssa. Eli konkreettisesti ei nyt ole ihan selvää, mitä näissä hankkeissa tehdään, kuka on niissä mukana. Monet ovat tyytymättömiä myöskin siihen, että ihmisoikeuksia saatetaan rikkoa. Eli haluaisin teillä lisäselvityksiä näistä kartumin prosesseista, joka on käynnistetty myöskin viime kuussa. Sitten sanoitte, että Italian puheenjohtajakaudella on keskitytty ulkorajojen valvontaan ja on katsottu myöskin, mitä voidaan parantaa vastaanottojärjestelmää. Hyvin paljon on vielä tehtävänä, mitä tulee vastaanottojärjestelmän parantamiseen Euroopassa, Meillähän Italiassa esimerkiksi on ollut hiljattain skandaaleita. Näissä vastaanottokeskuksissa on ollut mafian edustajia ja sitten Kreikasta, Theutameliasta on esimerkkejä. Eli on tietysti hyvä, että näitä tuloksia on saatu aikaan Italian kaudella, mitä tulee rahoitusvirtojen jäljitettävyyteen ja yhteistyöverkostoon Euroopassa, jolla voidaan torjua mafian toimintaa. On hyvin selvää, että meidän täytyy torjua mafiatoiminta, toimintaa, mutta aina täytyy miettiä, millä tavalla järjestäytynyt rikollisuus ja mafiat voivat käyttää hyväkseen turvapaikanhakijoiden epätoivoa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos teille. Kollegat, täällä on vielä koko joukko puheenvuoropyyntöjä, joten pyytäisin nyt Pyytäisin, että puhutte nyt minuutin kukin, koska muuten ministerille ei jää vastausaikaa vastata teille kaikille. Pyrkikää nyt keskittymään yhteen kysymykseen kukin. Seuraavaksi Rova Björk, olkaa hyvä. Kiitos, yritän puhua lyhyesti. Me vasemmistoryhmässä olemme sitä mieltä, että EU-maahanmuutto ja pakolaispolitiikka lähtee väärästä lähtökohdasta – jossa keskitytään sortaviin toimiin sen sijaan, että otettaisiin oikeat kysymykset esille. Eli miten parannetaan vastaanottoa Euroopassa. Meillä on kykyä ottaa vastaan enemmän, mutta meidän täytyy luoda oikea, kestävä, ihmisarvoinen vastaanottojärjestelmä. Tämän tulisi olla lähtökohta kaikessa politiikan muotoilussa. Kysymykseni puheenjohtajamaalle liittyvät kahteen kohtaan osan kollegoiden esille ottamaan. Me olemme esittäneet kysymyksiä saadaksemme tuloksia, mutta eh, haluaisimme tietää, kuinka monet poliisin pysäyttäneet tässä eh, Davomajoron operaatiossa, mitä heille tapahtuu, ovatko heille, heitä lähetetty kotiin vai ovatko pidätettyinä. Ja toinen kysymys liittyy siihen, mitä kollega äsken, äsken mainitsi Kartumin prosessi olemme äärimmäisen kriittisiä sen suhteen, että meillä on yhteistyötä, ja se pyritään ulkoistamaan Euroopan rajat ei hyväksyttävällä tavalla. Emme voi työskennellä yhdessä kolmasen maiden ehdollistamalla niitä äh, kontrolloimaan maahanmuuttovirtoja. Ei ole kohtuullista, että ollaan sellaisten diktatuurien kuin Eritrea ja Sudan kanssa yhteistyössä. Haluan siitä lisätietoa tänä voi lopettaa tähän, niin en ole käyttänyt liikaa aikaa. Thank you very much. Uh, next. Kiitos. Seuraavaksi sitten Winberg, olkaa hyvä. Eh, tack för ordet. Kiitos puhe... Eh, herr minister. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos eh, Alfano tästä esityksestä. Minulla on pari kysymystä ja pari huomiota. Kaikkihan olemme samaa mieltä siitä, että me haluamme pysäyttää ihmissalakuljetuksen. Siitähän on äh, tullut yhä suurempi ongelma. No sitten on tietenkin kysy- kysyttävä, että miten me ihmissalakuljetuksen voimme pysäyttää. Mielestäni meidän täytyy satsata pikemminkin ulko- kuin sisärajoihin. Tuossa puheenvuorossasi viittasit laillisiin äh, siirtolaisreitteihin. Tähän monetkin viittaavat. Onhan meillä työpakolaiset, siniset kortit, kausityöntekijät ja niin edelleen. Paikan päällä mielestäsi pitäisi sitten asiat arvioida. Miten? Pakotetaanko jäsenvaltiot sitten ottamaan näitä siirtolaisia vai miten EU ajatteli heidät sitten jakaa jaetaanko heidät solidaarisesti sitten kaikkien jäsenvaltioiden välillä vai mitä sinä oikein tarkoitit? Täytyy sanoa, että minun maassani Ruotsissa meillä on todella nyt tällä hetkellä joukkosiirtolaisuus. Me vastaanotamme 25 kertaa enemmän, 25 kertaa enemmän pakolaisia kuin Italia tällä hetkellä. Tapasin muuten yhden jordanilaisen senaattorin viime viikolla ja hän pyysi meitä auttamaan näitä pakolaisia paikan päällä. Tätä meidän täytyisi miettiä. Autetaan heitä siellä, missä he ovat, paikan päällä. Kiitos. Thank you very... Kiitos paljon. Seuraavaksi äh, Skripek. The answer... Kiitos. Alfano Orlando vastasikin jo kysymykseeni, mutta ei tyydyttävällä tavalla kuitenkaan. Kysyn siis uudelleen. Kun Italiahan käsitteli direktiiviä ihmisten tasavertaista kohtelusta riippumatta heidän uskonnosta, vammaisuudestaan, seksuaalista suuntautumisestaan tai mistä muustakaan, eli niin kutsuttu tasa-arvo- tai yhtäläisen kohtelun direktiivi. Kuitenkin jäsenvaltiossa ollaan huolissaan siitä, että voiko tämä rajoittaa tiettyjä muita oikeuksia, esimerkiksi liittyen kieleen, liittyen sopimusoikeuteen ja niin edelleen. Ja tässä voitaisiin joutua tiettyihin tulkintoihin. Ja kysynkin nyt, kun yli sata kansalaisjärjestöä kaikkialta EU-sta pyysi Junckerilta luopumaan, että luopuisi tästä direktiiviehdotuksesta poliittisen johdonmukaisuuden nimissä. Mitä te aiotte tehdä ja pyytää tulevia puheenjohtajavaltioita tekemään tämän direktiiviehdotuksen suhteen? Kiitoksia. Next. Kiitos. Ja seuraavaksi eh, Fontana, olkaa hyvä. Herra Fontana. <laughs> Ancora non miss. Niin, huomenta. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia ministeri Alfano. Hän nopeasti haluaisin teiltä kysyä, Onko suuri ero toiminnassa, jota tehdään Tritonissa verrattuna siihen, mitä tehtiin Mare Nostrumissa? Monet kollegat ennen minua puhuivat siitä, että Mare Nostrum oli pelastusoperaatio, ja näin varmasti oli, mutta ikävä kyllä tässä operaatiossa oli myöskin hyvin paljon kuolonuhreja, 3600 ja 3000 alaikäistä oli tässä mukana. Eli nämä ihmiset ovat usein joutuneet rikollisuuteen tai seksuaalisen väärinkäytösten uhreiksi. Eli monet ihmiset lähtevät epätoivosta näille matkoille, jotka monesti kääntyvät tragedioiksi. Ja meidän täytyy nyt katsoa, mitä jo tänä vuonna on tapahtunut. Eli eikö olisi parempi muuttaa tätä toimintatapaa ja toimia niin, että maat, joista nämä ihmiset lähtevät ja joissa on sotia ja muuta, niin siellä voitaisiin auttaa näitä henkilöitä paikan päällä. Ja sanon nyt tämän, koska mehän tiedämme, että 80 prosenttia henkilöistä, jotka tulevat EUn alueelle, tulevat Libyasta. Ja ikävä kyllä Euroopassa jollain on vastuu myöskin tavallaan siitä, mitä tapahtui Libyassa. Eli me olemme tehneet vahinkoja osissa maailmaa, Libyassa, osittain myös Syyriassa. Eli ehkä tässäkin mielessä olisi parempi korjata näitä vahinkoja, joita on tapahtunut. Ja mitä tulee sitten laittomien maahanmuuttajien takaisin lähettämiseen, joillakin on oikeus pakolaistatukseen, mutta muut ovat laittomia. Onko tälle asialle tehty viime kuukausina mitään vai sitten ei? Thank you. Kiitos. Sitten Dali lyhyesti. Quick. <laughs> um... Nopeasti laillisesta maahanmuutosta Herra Alfani, puhutte paljon laillisista maahanmuuttokanavista. Palmettikin puhuu niistä. Mutta ihan oikein, mikä on jäsenvaltojen kanta tässä tärkeässä kysymyksessä? Ja missä määrin saamme kattavan lähestymistavan, johon kuuluu asianmukaisia laillisia maahanmuuttokanavia. Saamassamme asiakirjassa puhutaan EUn vahvistetusta sitoumuksesta uudelleen asettamiseen, mutta samaan aikaan kuulemme heitä jäsenvaltoja, jotka painottavat tämän merkitystä, ja toiset jäsenmaat ovat sitä mieltä, että tämä voi perustua ainoastaan vapaaehtoiseen lähestymistapaan. Tämä nyt ei vaikuta aidolta EU-sitomukselta. Minkälainen olisi mielestäsi ratkaisu? Minkälaisia ratkaisuja etsitään? Äh, Kiitos ja vielä lopuksi. Minulla on yksi kysymys. Minullakin mainitsitte matkustajatietojen keräämisen, että se on edelleen neuvoston esityslistalla, äh, neuvoston ähm, yhteinen kanta EU-PNR on vuodelta 2012. Unionin tuomioistuin antoi huhtikuussa hyvin tärkeänä päätöksen kattavasta tietojen, matkustajatietojen keräämisestä. Ja nyt kysyisinkin, että mitä neuvosto on äh, tehnyt tuon äh, päätöksen, tuomioistuimen päätöksen valossa poliittisesti ja myös laillisesti, ja onko neuvosto tarkastellut uudelleen omaa kantansa. No niin, ja nyt äh, arvoisa ministeri, teillä on kymmenisen minuuttia aikaa vastata. Tulkit varmaan antavat meille hiukan lisäaikaa, jos teillä on aikaa Mm, vielä vastata todella kaikkiin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Saanko 10 minuuttia? Tässä oli aika paljon kysymyksiä, eli yritän vastata nopeasti. Yksi aihe on meille tärkeämpi kuin muut, eli maahanmuutto. Ei ole mitään yhtä tointa, joka yksistään pystyisi torjumaan ilmiötä, esimerkiksi ihmiskauppaa laittomassa maahanmuutossa. Meillä on strategia ja meidän täytyy soveltaa sitä mahdollisimman tehokkaasti. Strategiassa on yhteistyötä kolmansien maiden kanssa Välimeren alueella. Ja sitten Frontex toi, toimii merellä ja sitten Eurooppa puolestaan toimii yhteisessä turvapaikkajärjestelmässä. Jos unohdetaan tämä sana yhdessä, niin sitten on vaikea kuvitella, että Euroopalla olisi mahdollisuuksia hallinnoida ilmiötä, joka ei ole mikään kiireellinen ilmiö. Ikävä kyllä, se on tämän aikakauden ilmiö. On hyvin yksinkertaista kuvitella, että maahanmuuttokysymyksissä voidaan toimia vain kiireellisyyspohjalta. Tällä hetkellä ahdistelu, jota esiintyy tietyissä maissa tässä osassa maailmaa, Välimeren eteläpuolella, siellä on todellista sortoa, epävakautta ja sotaa, Libyan tapahtumat ovat saaneet meidät ymmärtämään, eikä tämä nyt ole vaikea ennustus, että maahanmuuttoaihe on edelleen olemassa hyvin pitkään. Näin on ollut muissakin vaiheissa historiaa. Ja parlamentti ja neuvosto joutuvat nyt tekemään yhteistyötä yleisnäkemyksestä. Ja mitä tulee tähän yleiseen lähestymistapaan, niin lähden kartumista. Me katsomme, että tämä on menestys Italialle, koska nyt ensimmäistä kertaa olemme ministeritasolla saaneet mukaan tiettyjen Afrikan maiden hallitukset Itä-Afrikasta ja Afrikan sarvesta keskustelemaan maahanmuutosta, ihmiskaupasta, ihmiskaupan torjumisesta. Ja me olemme lähteneet tielle, jota kehitetään tulevaisuudessa. Ja kyse ei ole pelkästään rajavalvonnasta, koska meillä on tällainen kokonaisvaltainen lähestymistapa. Ensinnäkin kaikki työ, joka liittyy kartomin professiin, on vapaaehtoista. Ja toiseksi kaikki hypoteesit ovat sellaisia, että niissä on kansainvälisiä kumppaneita mukana. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on perustava pohja jolle sitten voidaan rakentaa muu, mutta pohja on tämä. No, rajoihin liittyy sitten Frontex ja nämä minulle esitetyt kysymykset. Eli vastaan niihin yleisesti, koska minulle esitettiin hyvin paljon kysymyksiä. Henkilökohtaisesti olin Lampedusan lentokentällä ja kävin katsomassa näitä ruumiita, joita oli laitettu säkkeihin. Ja näin yhdessä ruumissäkissä äidin vauvansa kanssa. Meidän pitää kantaa vastuumme tästä toiminnasta ilman, että odotamme, että muut toimivat. No tietysti tässä tapauksessa tarkoitan Italiaa. Tämä operaatio maksoi 9 miljoonaa kuussa – se kesti noin 12 kuukautta ja kaiken kaikkiaan se maksoi 114 miljoonaa. Me olemme pelastaneet kymmeniä tuhansia ihmishenkiä. Emme nyt pystyneet kaikkia pelastamaan. Laskelmiemme mukaan 490 no ruumista löydettiin ja yli 1500 näiden pelastettujen kertomien mukaan. No nämä nyt eivät ole mitään täsmällisiä lukemia, koska me luotamme siihen, mitä nämä selviytyneet ovat meille kertoneet. Eli Maaren Ostrumin aikana pelastettiin hyvin paljon henkiä, mutta ikävä kyllä tämä ei ihan vastaa totuutta. Rajakysymys on hyvin keskeinen Euroopan tulevaisuuden kannalta, koska historiassa – ei ole tunnettu tällaista uniota tai valtioliittoa, niin kuin Eurooppa on tehnyt Schengenin kautta, niin todella on luovuttu sisärajoista. Eli kysymys, joka tällä hetkellä liittyy Välimereen, se on väistämättä kysymys, joka tulevaisuudessa tulee liittymään muihin Euroopan ulkorajoihin. Eli meidän täytyy investoida rajakysymyksiin, se on keskeistä. Sitten meripelastustehtävät Frontexin alaisuudessa ovat toimia, jotka eivät liity Frontexin sääntöihin, vaan meren ylittämättömiin lakeihin. Kukaan ei voi sanoa, että kun on pelastustoimi, niin voidaan toimia täysin oikein. Meren lait, jotka ovat tärkeämpiä kuin perustuslakimme tai muut säännöt, ne ovat sääntöjä. Meren lait, ne on kirjattu mukaan oikeuksiin, eli kukaan ei voi kiertää näitä sääntöjä. Eli meillähän on Schengen-alue, ja kun saamme soiton, niin on tietysti selvää, että joku voi lähteä toimimaan. Eli kun operaatio Mare Nostrum päättyi, ja silloin käynnistettiin tällainen poistuvaihe, eli nämä Italian alukset lähes tulivat takaisin Schengen-alueella, ja näin tulee tapahtumaan vuoden loppuun mennessä kaikki alueet palavat alueella. Ja sitten meillä on nyt Triton hanke. Marinostrumissahan oli paljon tällaisia aluksia ja yli 3000 ihmishenkeä pelastettiin tässä operaatiossa. Tämä on nyt totuus, eikä kukaan voi luottaa sanoihin. Kaikki, mikä liittyy näihin päätöksiin, on kirjattu mustavalkoiselle virastoissa, jotka joutuvat toimimaan avoimesti. Eli näiden asioiden kanssa ei voi puhua palturia. No olen nyt puhunut merikysymyksistä, nyt sitten puhutaan Euroopasta. Tämä uudelleen asuttamiskysymys on hyvin arkaluontoinen kysymys. Euroopan unionilla on nyt haaste, joka liittyy solidaarisuuteen ja vastuuseen – Nämä ovat kaksi kysymystä, jotka kulkevat käsi kädessä. Muuten Eurooppaa ei voida rakentaa. Vastuullisuus ja solidaarisuus auttavat meitä vastaamaan näihin haasteisiin, erityisesti jos haluamme torjua näitä murhaavia käytänteitä, ihmiskauppiaita, jotka maksattavat nämä liput niillä, jotka haluavat matkaan, kun he haluavat turvapaikkaa Euroopasta. Eli meidän täytyy tukahduttaa tämä ihmiskauppa jo tähän, jotta varmistamme sen, että nämä rikolliset ja ihmiskauppiat eivät pysty myymään näitä lippuja. Afrikassa voidaan näin toimia. Siellä on se ensimmäinen puolisko, mutta toinen puolisko sitten liittyy Eurooppaan ja meidän täytyy toimia vastuullisesti ja solidaarisesti. Tässä haasteessa mukana ovat hallitusten ja valtioiden päämiehet, Euroopan parlamentti, neuvosto, kaikki eurooppalaiset järjestöt. Ja nyt on selvää, että ratkaisevaa on se, mitä tehdään Euroopassa yhteisessä turvapaikkajärjestelmässä. Ja meidän tämän erityisen kiireellinen asia, ei nämä ilman huoltajaa liikkuvat alaikäiset – Italian puheenjohtajakaudella neuvostossa on tarkasteltu komission ehdotusta, jolla muutetaan aset Dublin, Dublinin asetusta. Ja neuvosto työstää nyt lähestymistapaa, eli tämä nyt on mukana jo tuomioistuimen tuomiossa ja komission ehdotuksessa, koska meidän täytyy muistuttaa tuomioistuimen päätöksestä – Siinä taataan alaikäisten etujen valvonta ja puheenjohtaja valmis on valmis olemaan yhteydessä esittelijään Wikströmiin ja voimme toimittaa teille lisää taustatietoja ja muita tietoja, jotka liittyvät neuvoston toimintaan, koska neuvosto haluaisi mahdollisimman nopeasti käynnistää kolmikantaneuvottelut parlamentin kanssa ja löytää sopimuksen, jolla voidaan taata ilman huoltajaa liikkuvien alaikäisten oikeudet kaikissa olosuhteissa. Sitten kysymys, jonka puheenjohtaja esitti. Matkustajatiedot, neuvosto ja tuomioistuin ovat käsitelleet asioita. Ja myöskin edellisessä neuvoston kokouksessa todettiin, todettiin, että meillä on nyt, me odotamme nyt päätöstä. Ja neuvosto ei voi olla jäykkä näissä asioissa. Ja myöskin todettiin, että halutaan tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, jotta voidaan löytää kompromissi, joka on kompromissi nyt tänä historiallisena hetkenä. Eli kompromissiin liittyy tasapaino liikkumisen vapauden, yksityisyyden ja turvallisuuden välillä. Kyse on eri arvoista. Kaikki nämä ovat tärkeitä ja ne pitää yhdistää. Eli parlamenttien hallitusten haasteena tällä hetkellä ei ole nostaa yhtä arvoa toisen yläpuolelle, vaan yhdistää niitä toisiinsa. Ne ovat kaikki tärkeitä ja niistä saattaa Muussa tapauksessa koitua ongelmia. Sitten Libya-kysymys, jonka Fontanakin esitti, niin voin vahvistaa, että Libyan täytyy olla kansainvälisen yhteisön prioriteetti. Ja meillä ei voi olla sisäministerien yhteistä kantaa, jos meillä ei ole integroitua strategiaa EUn ulkopolitiikassa. Sitten kiitokset Koijolle. Hän ylisti Italian puheenjohtajakautta ja sitten hän puhui tästä Schengen-kysymyksestä. Ja tällä hetkellä meidän täytyy oppia aikaisemmista kokemuksista, jotta Schengenistä tulisi yhä tehokkaampi, kun ajatellaan Euroopan kansalaisia, koska me emme voi laimin lyödä myöskään varjopaikkoja, emmekä myöskään valoisia paikkoja. Sitten minulle esitettiin kysymyksiä liittyen lailliseen maahanmuuttoon. Dalli kysyi tästä. No, tämä on keskeinen aihe. Meidän täytyy torjua laitonta maahanmuuttoa mutta samanaikaisesti meidän täytyy torjua ihmiskauppaa, eli meidän täytyy keskittyä niihin laillisiin maahanmuuttovirtoihin. Me olimme tehneet päätöksiä tässä asiassa, ja mielestämme tämä on tehtävä, jonka, jota Latvia puheenjohtajana sitten jatkaa huolellisesti. Näinhän Latvia ilmoitti jo kun olimme yhteydessä edellisen huippukokoisen aikana. Nyt taisin vastata kaikkiin kysymyksiin ja kymmenen minuuttakin taisi jo kulua. Pyydän anteeksi, jos jotkut kysymykset eivät nyt saaneet ihan täydellistä vastausta, mutta kun katson nyt näitä muistiinpanoja, niin taisin vastata kaikkiin kysymyksiin. Kiitos. Niin puheenjohtaja, jos puuttuu vielä jotain näistä vastauksista, niin voin kyllä sitten kirjallisesti toimittaa teille täydellisempiä vastauksia. Thank you. Kiitos paljon. Olen pahoillani siitä, että tässä nyt tuli vähän kiire. Me tässä jo äh, menimme hiukan yliajalle. ajalle. Ehm, puheenjohtajakautenne ohjelma oli erittäin kunnianhimoinen. Me saimme siitä hyvin paljon tietoa tänään. Ehm, ja voitte vastata kirjallisesti, jos nyt jotain vielä on, mutta tietenkin eh, nyt sitten seuraava puheenjohtaja valtio Latvia jatkaa työtä. Tammikuun alusta tämä oli viimeinen valiokuntakokouksemme tänä vuonna. Kiitän teitä kaikkia, kiitän sihteeristöä ja sihteeristön tekemästä työstä. Puheenjohtaja kiittää ystävällisesti myös tulkkeja ja toivottaa kaikille oikein oikein hyvää joulua, rentouttavaa loppuvuotta ja nähdään ensi vuonna.